Colleagues, please, may I ask you to... No niin, hyvät kollegat, pyytäisin teitä istutumaan. Voisimme nyt aloittaa tämän parlamenttien välisen kokouksen toisen istuntomme EU 2020 strategian tarkistus ja vuosien 2014-2015 ohjaus jaksosykli. Tässä vaiheessa vedämme hieman yhteen tuloksia, joita saimme valiokuntakokouksistamme. Ekon, Empol ja budjettivaliokunta kokoontuivat erillään käsittelemään eri aiheita ja talousasioiden valiokunta käsitteli kahta asiaa, EUn koordinointia joka liittyy aggressiiviseen verosuunnitteluun, veronkiertoon ja veropetoksiin. Ja valvontaviranomaisten rooli rahoitusalalla ja erityisesti liittyen pankkiunioniin. Nämä aiheet ovat äärimmäisen keskeisiä ja yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välinen Yhteistyö on tarpeen. Keskustelimme veropetoksista ja veronkierrosta yhtäältä ja sitten toisaalta aggressiivisesta verosuunnittelusta, veron välttelystäkin puhuttiin. Ja puhuttiin siitä, mitä komissio aikoo tehdä kitkeäkseen tätä ongelmaa Euroopan tasolla. Puhujat olivat sitä mieltä, että veropetoksen ja veronkierron välillä on tehtävä ero. Tämä on laitonta toimintaa ja sitten myös se, että ja sen välillä, että käytetään lainsäädännön porsareikä hyväksen ja te, su, toteutetaan aggressiivista verosuunnittelua välillä. Aivan yksimielisesti tunnustettiin, että nykytila on parannettava, on muutettava ja kuultiin myös konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tietyt yritykset toimivat. Langen viittasi useisiin yrityksiin Espanjassa, jotka olivat siirtäneet toimintansa muualle, maksavat veronsa sitten EUn ulkopuolella. Ja kollegat olivat hyvin samoilla linjoilla. Katsoimme myös vastuukysymyksiä, toimivaltakysymyksiä verotuksessa. Tiedätte, että Toimielimellä EU on tietty rooli ja parlamentin rooli jää aika köykäiseksi ja tässä tietysti kansallisilla parlamenteilla on kesken rooli. Puhuimme harmonisoinnista, lähentymisestä, yhteistyöstä ja oltiin yhtä mieltä siitä, että on kiireellä päästävä eteenpäin toivotamme tervetulleeksi komission ja jäsenvaltioiden ottamat ensimmäiset askeleet eri aloilla, mutta sanoisin, että meidän on sitouduttava yhdessä siihen, että ensi vuonna sitten päästään myös eteenpäin. Kuten tiedätte, parlamentilla on omia aloitteitaan. Katsotaan, missä juridisessa muodossa tätä sitten toteutetaan. Päätös tehdään tämän viikon lopussa. Mutta parlamentti laatii siis lainsäädäntöpäätöslauselman tai mietinnön tästä aiheesta. Ja olen sitä mieltä, että meidän on tehtävä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, kun laadimme mietintöä. Sitten toisen asian tiimoilta toinen asia, varsin vallankumouksellinen asia on pankkiunioni, keskitetty valvonta ja täysi tilivelvollisuus. Kuulimme puhujilta lainsäädäntövälineistä ja valvonnasta, jota harjoitetaan sekä kansallisella tasolla että Euroopan parlamentin tasolta – ja puhuimme siitä, miten tätä toimintaa voitaisiin parantaa entisestään. Riippumattomuus on tärkeää, mutta siihenkin vaaditaan tiettyä valvontaa ja tilivelvollisuutta. Puhuimme myös muista pankkiunionin liittyvistä kysymyksistä, järjestelmän kestävyydestä – kuuluisasta kolmannesta pilarista, talletusta kuussuojasta. Elisa Ferreira viittasi tähän. Ja puhuimme myös tämän yhteisen valvonta mekanismin ja muiden kriisin liittyvien mekanismien nivoutumisesta yhteen. Toivottavasti tämä uusi malli toimii. Halutaan välttää se, että veronmaksajat joutuvat pankkikriisissä kantamaan vastuun. Toivomme, että tämä todella toimisi. Ja Euroopan parlamentti kertoi omista tyistään pankkirakenne asetuksen osalta. Tässä on kyseessä hyvin monimutkainen lainsäädäntötesti, äh, teksti, jota tällä hetkellä käsittelimme. Tässä lyhyesti tieto siitä, mitä aikaisemmin käsittelimme. Nyt sitten Maria, Marita Ufskog, m valiokunta eh, eh, Kiitos herra Gualterieri. Työllisyysvaliokunta jakoi kokouksensa kahteen osaan. Ensimmäinen koski työllisyyttä ja sosiaalisia indikaattoreita ja siihen liittyvää tulostaulua makrotaloudellisten epätasapainotilojen menettelyssä ja toinen käsitteli investointisuunnitelmaa. Monet puhujat painottivat, että on tärkeää luoda työllisyyttä niin, että keskitytään hyvälaatuisiin ja ihmisarvoisiin työpaikkoihin. EUn tulevaisuutta ei voida rakentaa epävarmojen työpaikkojen varaan, ei voida kilpailla huonosti palkattujen, vähän ammattitaitoja vaativien työpaikkojen kanssa. Tätä monet painettivat. Maria del Maranjona Martinez julkisen hallinnon valiokunnan puheenjohtaja Espanjan senaatista puhui budjetin vakauttamisesta Espanjassa me vuosina. Hän painotti, että sekä kasvu että työllisyys ovat kehittymässä hyvään suuntaan Espanjassa. Kiitos muun muassa monien työmarkkina- ja rakennereformien, joita maassa on tehty. Sitten kysymys-vastaus-osiossa sekä europarlamentin jäsenet että kansallisten parlamenttien jäsenet painottivat sitä, että epävarmojen työpaikkojen, nollatuntityöpaikkojen osuus on suhteellisesti kasvanut ja että työllisyydessä puuttuu sosiaalista suojelua. Ja nyt jos sitten työllisyyden ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulua tarkastellaan, niin siinä keskusteltiin tarpeesta vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta talous- ja rahaunionissa ja tarpeesta ottaa käyttöön vahvempia sosiaalipolitiikkavälineitä, jotka puuttuvat syihin ja joilla voidaan ryhtyä oikaiseviin toimiin finanssipolitiikankin avulla. Tulostauluun pitäisi ottaa mukaan erityisiä tavoitteita, jotka liittyvät työpaikkojen laatuun. Se oli kanta, jota monet parlamenttien edustajat käsittelivät. Ja se, että työllisyys ja sosiaaliasiat saavat yhtäläisen jalansijan makrotaloudellisten asioiden kanssa. Toisessa osiossa komission investointiohjelman vaikutukset herra Edmund Witbrot, EU-valiokunnan puheenjohtaja Puolan senaatissa, painotti muun muassa sitä tärkeää roolia, joka on poliittisella tahdolla siinä, että investointiohjelma onnistuisi. Sitten herra Hannigan, joka on eu valiokunnan edustaja Irlannin parlamentista, ilmaisi tiettyjä huolia näiden finanssipoliittisten kertoimien suhteen ja myös toimeenpanon aikataulun suhteen ohjelmassa. Rouva Jasuo Virka, työllisyysvaliokunnan jäsen, oli optimistisempi, mutta hän halusi varmistaa, että jäsenvaltiot ottavat asian omakseen ja antavat oman panoksensa rahastoon ja myöskin tarpeeseen houkutella kansallisia kehityspankkeja ja yksityistä sektoria, että saadaan nämä kerrannaisvaikutukset aikaan. Sitten kysymyksissä ja vastauksissa voitaisiin sanoa, että sekä kansallisten että Euroopan parlamentin jäsenet puhuivat kovasti sen puolesta, että täytyy varmistaa, että ehdotetut investoinnit Junckerin suunnitelmassa suljetaan pois, kun lasketaan kansallisia vajeita. He painottivat sitä, että hankkeet täytyy valita niiden työllisyyspotentiaalin mukaan. Ja painotettiin myös pk-yritysten osuutta. Ja tässäkin painotettiin sen tärkeyttä, että valitaan eurooppalainen tapa mikä tarkoittaa, että pyritään luomaan korkealaatuisia työpaikkoja. Sellaisia työpaikkoja, joilla on lisäarvoa meille ihmisinä, mutta myös yhteiskuntina. Kiitos. Thank you, Marita. Now give the floor to Jean Artui for the resume of the budget debate. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aihe, jonka valitsimme tähän parlamentin väliseen budjettikokoukseen oli maksamat, unionin maksamattomat laskut tai maksurästit. Me kutsuimme kolme paikallista puhujaa Espanjasta, Puolasta ja Ranskasta kolme paikallistason edustajaa, jotka kertoivat millaista elämä on ollut, kun laskuja ei ole maksettu ja kertoivat missä määrin tämä tilanne haittasi investointeja. Oli vahingollista, koska unionin budjetin tarkoituksenahan on tukea investointeja. He korostivat sitä, missä määrin nämä maksuviipeet vaikeuttavat eurooppalaisten rahastojen edunsaajia, pk-yrityksiä muun muassa, tutkimuslaboratorioita, erilaisia järjestöjä ja kuinka paljon nämä maksuviipeet haittaavat perustavoitteitamme, jotka ovat tietenkin kasvu ja työllisyys. Tämä vaikuttaa myös kansalaisten ja investoijien luottamukseen Eurooppaan. Ja voidaan sanoa, että tämä vahvistaa huonoa imagoa tai kuvaa EUsta. Ja jos sitten täytyisi kuvata tilanne tavallaan ja mitata, missä määrin kuva on vääristynyt, niin uskon, että viime toukokuun tutkimus puhuu tästä ihan omaa kieltään. Ja vielä lisäksi, kun kun maksut tulevat ajallaan, silloin voidaan, tai kun maksut tulevat ajallaan, ei voida valvoa tilannetta, ja tämä haittaa tutkijoita ja usein herättää sitä, että on vaikea ymmärtää tilannetta. Ja näin me joudumme vahvistamaan suhteita kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken tässä tilanteessa. Kansalliset parlamentit valvovat vain harvoin budjetti, Euroopasta budjettivallan käyttäjää. Ja tässä mielessä vetosimme kansallisten parlamenttien kollegoihimme, ja korosti, jotta he korostaisivat omille hallituksilleen missä määrin heidän velvollisuutenaan on varmistaa, minkälaisia seuraamuksia sitoumuksista on, ja ne pitää varmistaa. Maksamattomat laskut ovat jäsenvaltioiden velkaa, ja pitää tarttua tilaisuuteen, joka on saatu monivuotisen rahoituskehyksen tarkastusvaiheen takia siinä tavallaan tarkistetaan vaalien jälkeen tilannetta, koska monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin ennen kuin parlamentti vaihtui. Pitäisi tehdä tämä tarkistus, jotta voitaisiin lopettaa tällaiset maksurästit. Ne olivat 5 miljardia vuonna 2010 ja asteittain sitten on saavutettu 25-30 miljardia jo vuonna 2014. Pitää pakottaa valtiot, hallitukset kantamaan oman vastuunsa. Poliittinen päätöshän on jo sitoutuminen maksujen pitää tapahtua aikanaan ja se on vain seurausta tehdyistä sitoumuksista – hallituksissa. Miten voidaan sitten päästä eroon tästä ikävästä velasta ja varmistaa, ettei tällaista tilannetta synny uudestaan tulevaisuudessa. Otimme esille sen, että voidaan vähentää ohjelmien ja hankkeiden määrää ja valvotaan niiden todellista lisäarvoa, mitä tulee kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen. EUn täytyy pitää kiinni prioriteetasta ja valvoa niiden toteutumista ja välttää hajaantuminen. Olemme sitä mieltä, että täytyy ottaa käyttöön joustoa ja miettiä, kuinka kauan monivuotinen rahoituskehys kestää tämä vuosi. Tänä vuonna emme pysty sopeutumaan suhdannetilanteeseen. Otimme esille myös sen, että täytyy tehdä ero moninaisten valvontojen välillä, jotka ovat usein byrokraattisia, eh, epäyhdenmukaisia, ja siis vähentää ja yksinkertaista valvontaketjua, kontrolliketjua, vaikka onkin totta, että EUlla on oma osuutensa tässä liiallisessa valvonnassa, mutta tähän liittyy myös kansallinen hallinto. Siellä tehdään myös ylilyöntejä. Jokainen haluaa aina lisätä hiukan omaansa kaiken päälle. Keskiaikavälillä ratkaisu se olevan siinä, että saadaan aikaan todellinen omien varojen järjestelmä EU-hun, siis jos nyt kuumoisesti odotammekin jo korkean tason työryhmältä ehdotuksia, sitähän johtaa Mario Monti, tätä työryhmää. Tänä iltapäivänä keskustelemme siitä, miten pitäisi tarkistaa EUn 2020-strategiaa ja talouspolitiikan ohjauskautta 2015 investoinnit ovat erittäin tärkeitä ja sitten on määritelty eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä prioriteetteja ja näin meillä on monenlaisia sääntöjä, mutta vähän välineitä meidän pitäisi ratkaista tämä maksurästien ongelma. Se on todella välttämätöntä, jotta budjettivälineelle tulee kaikki sen tarvittava luonne. Pitää pystyä estämään kaikenlainen epäluottamus Eurooppaan. Eurooppa ei pääse etenemään ilman luottamusta. Ja jos luottamus on epäilyksen alla, silloin ainakin, jos laskut jäävät maksamatta. Inve 300 miljardin investoinnit onnistuvat, jos investoijat ja säästäjät luottavat tähän. Meillä on kollektiivinen vastuu kunnioittaa omia sitoumuksiamme viipymättä. Thank you, Jean. Kiitos, Jean. Nyt voimme sitten aloittaa täysistunto osuuden EU 2020 strategian uudistus ja ohjausjakson syklin 2014-2015 prioriteetit. Nyt toivotan tervetulleeksi komission ja sen komission varapuheenjohtajan, joka vastaa työpaikoista, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä. Tervetuloa Jyrki Katainen tähän parlamentin väliseen kokoukseen. Olkaa hyvä. Mr. President, Coltieri, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, tämä on todellakin kunnia ja etuoikeus olla kutsuttuna tänne hyvin tai tälle hyvin tärkeälle parlamentaariselle viikolle keskustella tärkeistä aiheista, siis Eurooppa 2020 strategia ja 2015 talouspolitiikan ohjausjakso. Haluan pahoitella heti alkuun, että kun on muita sitoumuksia, niin voi olla koko kokouksen ajan täällä, mutta varmasti tulee olemaan mahdollisuuksia erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten kanssa jatkaa keskustelua myöhemmin. Omasta puolestani haluan myös sanoa, että on kiva nähdä niin monia kansallisten parlamenttien jäseniä täällä tänään. Eurooppa 2020 strategia, joka hyväksyttiin 2010, asettaa pitkän aikavälin vision Euroopan sosiaalisen mallille – Vaikka toimeenpano on ollut muutama vuosi vasta, niin on silti hyvä harkita tähän asti saavutettua. Kun komissiohan on eh, arvioimassa strategiaa ja edistystavoitteita kohti on tähän asti ollut epätasaista, hyvin epätasaista kaiken kaikkiaan. EU on saavuttamassa tavoitteet koulutuksessa tai lähellä saavuttaa ilmastossa ja energiassa. Valitettavasti tätä samaa ei voida sanoa työllisyydestä, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja köyhyyden torjunnasta. Talous- ja rahoituskriisi on selkeästi estänyt edistystä Euroopassa ja jäsenvaltiot, jotka eivät ole pystyneet tekemään talousreformeja avainalueilla ennen kriisiä, ovat erityisesti nyt tavoitteita jäljessä. Uusittu sitoumus rakenneuudistuksiin yhdessä koordinoitujen investointiponnistusten kanssa. Niillä pyritään luomaan työpaikkoja ja kasvua. Muutama sana siitä, miten pyrimme viemään tätä arviointia eteenpäin. Maaliskuussa 2014 komissio esitti tiedonannon, jossa arvioitiin Eurooppa 2020 strategiaa. Analysoitiin asiain tilaa ja saavutettua edistystä siihen asti verrattuna tavoitteisiin strategiassa. Tiedonannon jälkeen oli julkinen lausuntokierros Eurooppa 2020 strategiasta 5. toukokuuta 2014 ja sitten 31. lokakuuta viime vuonna välillä. Siinä pyrittiin keräämään kaikkien asianosaisten ideat yhteen strategian toimeenpanosta ja oppia myös kokemuksesta ja parhaista käytännöistä. Komissio sai melkein 800 vastausta tässä lausunto, tällä lausuntokierroksella. Pian esitämme päätulokset siitä. Alustavasti komissio oli suunnitellut, että se esittelisi Euroopan 2020 strategian arvioinnin 2015 keväällä. Kuitenkin, kun on näitä kun otetaan huomioon muut prioriteetit, niin sitten olemme pitäneet parempana kuitenkin, että mietimme pidempään ja sitten myöhemmin esitämme ehdotukset arvioinnista. Seuraavat vaiheet ovat siis seuraavat. Ensinnäkin komissio esittää yhteenvedon päälöydöksistä tuloksista lausuntokierrokselta yhdessä päivityt raportin kanssa asiantilasta tavoitteiden suhteen. Ja sitten myöhemmin komissio tekee ehdotuksia strategian uudelleenarvioinnista. Nyt tulevat kuukaudet ovat olennaisessa osassa siinä, kun yritetään kartoittaa kasvumallia tuleville vuosille Euroopassa. Tässä mielessä tapahtumat kuten tämä ovat hyvin tärkeitä, kun pyritään luomaan siltoja sisäryhmien ja toimielinten välillä. Euroopan parlamentti on ollut tärkeässä osassa sen jälkeen, kun strategia aloitettiin. Komissio uskoo siihen, että sitoumus äh, työllisyys- ja kasvustrategian puolesta jatkuu tulevina vuosina. Nyt käsittelen sitten 2015 ohjausjaksoa ja sen sykliä. Se on tietysti yksi toimeenpano välineistä 2020 strategialle. Komission jäsen Tyson kertoo sitten enemmän eri näkökohdista ohjausjaksossa, joten minä puhun tästä lyhyesti ja keskityn lähinnä ohjausjakson yhteyteen investointisuunnitelmaan kun otetaan käyttöön 20. marraskuuta siis komissio esitteli 2015 vuosittaisen kasvututkimuksensa. Ehdotimme, että keskitytään seuraavaan. Ensinnäkin parantaa investointeja, annetaan niille puhtia. Toiseksi kiihdytetään rakenneuudistuksia. Kolmanneksi pyritään kasvua edistävään budjettien vakauttamiseen. Vuosittainen kasvututkimus esitteli myös uudet komission ehdotukset siihen, miten valta, valtavirtaistetaan ohjausjakso ja virtaviivaistetaan sitä. Muutama sana siitä, kuten tiedätte, investointiohjelma on rakennettu seuraava kolmion varaan. Ensinnäkin eurooppalainen strategisten investointien rahasto. Parlamentissa tällä hetkellä asetusehdotusta käsitellään. Me odotamme rakentavia keskusteluja, jotta asetuksesta pystytään sopimaan mahdollisimman nopeasti. Toinen investointiputki ja tämän teknologisen neuvontanavan luominen. Nyt kun saan palautetta, kun olen matkustellut jäsenmaissa, niin ollaan sitä mieltä, että tämä on avainväline, jolla hankkeet ja investoijat voidaan yhdistää. Näiden kahden pilarin se sitten antaa puhtia sekä julkiselle että yksityisille investoinnille, erityisesti maissa, joissa on investointipuutteita, niin siellä seuraamme läheisesti ohjausjakson puitteissa toimeenpanoa. Kolmanneksi, investointialoite, jotta sillä olisi kestäviä seurauksia, niin tarvitaan eu tasoinen kansallisia uudistuksia, jotta sisämarkkinoita voidaan vahvistaa. Konkreettinen toimintaohjelma täytyy vielä määritellä, mutta tiedämme jo nyt, että energiaunioni ja digitaaliset sisämarkkinat ovat avainasemassa. Ja tietysti tässäkin, jos puhutaan siitä, että tämä pitäisi saada konkreettisiksi suosituksiksi ohjausjaksossa, niin silläkin on osansa. Sitten päättäisin esityksen sanomalla, että komissio odottaa innokkaasti kuulevansa teidän näkemyksenne. Tietään, että Euroopan parlamentti on kovin kiinnostunut ohjausjaksosta ja 2020 strategiasta ja on aiemmin antanut tähän prosessiin tärkeää, tärkeän panoksen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia varapuheenjohtaja Kataiselle. Valitettavasti Marion Taisen ei päässyt paikalle tähän kokoukseen, joten siirrymme toiseen vaiheeseen, eli kuulemme esittelijöitä ensin talousasioiden valiokunnan esittelijä ja hän puhuu vuotuisesta kasvuselvityksestä. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa herra Kataiselle, että haluaisimme todella, ja olemme sitoutuneita siihen, että strategisten investointien rahasto toteutetaan nopeasti. Pyrimme olemaan proaktiivisia ja keskitymme todella siihen, että tämä asetus hyväksytään aikataulussa. Ja totta kai odotamme teiltäkin yhteistyötä. Keskustelemme tästä aiheesta myös huomen aamuna lisää. Seuraavaksi Darius Rosati, Ekon valiokunnan esittelijä. Chairman, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsen Kataista tästä yleiskatsauksesta, jonka kuulemme eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ja se liittyykin Eurooppa 2020 strategiaan jo satulemaan niin, että minä olen ollut varjoesittelijänä aikaisemmalla kierroksella – Laadin mietinnön maakohtaisista suosituksista. Nyt olen pääesittelijä vuostaisesta kasvuselvityksestä. Näin minulla onkin tilaisuus tarkastella, mitkä ovat pääongelmana, kun toteutetaan tätä tärkeää poliittisen koordinoinnin välinettä. Ja niin kuin te sanoitte, komissaari, tällä uudella taloushallinnon kierroksella 2015 meidän pitäisi keskittyä erityisesti kahteen asiaan. Ensinnäkin edessä on uusia haasteita, jotka lähtevät liikkeelle vieläkin hitaasta kasvusta, mutta on myös uusia poliittisia haasteita, jotka liittyvät yksittäisiin tilanteisiin tietyissä jäsenvaltioissa. Ja toinen asia on, että meidän pitäisi hyvin ottaa oppia menneisyydestä, aikaisemmalta kaudelta. Se ei ihan niin täydellisesti sujunut mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin ja niiden täytäntöönpanoon yksittäisissä valtioissa. Öö, öö, vieläkin näitä suosituksia ei ole täysin toteutettu. Meidän kertomuksessa, mietinnössämme vedotaan, että jäsenvaltiot ryhtyisivät suurempi ponnistelun, että täysin toteuttaisivat maakohtaiset suositukset. Itse asiassa tämä on varsin älykäskin neuvo näille maille, kun ne pyrkivät ratkaisemaan ongelmiaan. Meidän pitäisi tehostaa kansallista ja eurooppalaista yhteistyötä, jotta saadaan liikkeelle poliittista pääomaa uudistusten tueksi, joita tarkoitus on toteuttaa suositusten mukaisesti. Vuosittainen kasvuselvitys, jonka komissio julkaisi kaksi vuotta sitten, on tärkeä väline, jossa aloitetaan talouspolitiikan ohjausjakso jäsenvaltioissa vuosittain. Toivon, että parlamentissa me pystymme yleisesti sopimaan komission yhdennetystä lähestymistavasta, vaikka ei ole mikään salaisuus, että on tällaisia erilaisia näkemyksiä, mitkä ovat kriisin syitä ja myös miten, mikä olisi paras poliittinen malli jatkossa. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, että suurta yhteisymmärrystä on syntymässä siitä, että kolmen pilarin lähestymistapa, jonka komissio omaksui, on sopiva tapa toimia investointipilari on välttämätön, jotta voidaan tarttua luottamusvajeeseen. Todellakin me olemme jonkinlaisessa noidankehässä, missä alhainen investointitaso aiheuttaa alhaista kasvua, alhainen kasvu taas johtaa alhaiseen luottamukseen ja matala luottamus jälleen taas huonoon investointitasoon. Tämä todellakin on asia, johon todellakin pitää tarttua ja murtaa tämä kierre. Ja tässä mielessä olemme tyytyväisiä äh, kertomuksesta komissiolta. Siinä on, se on lupaava yritys rikkoa kyseinen noidan kehä. On, tämä on tärkeää erityisesti jäsenvaltioissa, joilla on riittävää finanssipoliittista liikkumavaraa ja rakenteellisia uudistussuuntia, jotka on jo perustettu. Ja tämä tulee vahvaa pohjaa taloudelliselle kasvulle. Ja nämä jäsenvaltiot todellakin ovat jo paljon paremmassa tilanteessa ja pystyvät hyötymään rahastosta. Tämän takia muidenkin jäsenvaltioiden pitäisi kunnianhimoisesti pyrkiä näihin uudistuksiin, jotta niiden työmarkkinat tulisivat tehokkaammiksi, luotaisiin aktiivisempaa työpaikkapolitiikkaa, uudistettaisiin sosiaaliturvajärjestelmiä mukaan lukien eläkejärjestelmät, kun taas samanaikaisesti pitäisi varmistaa osallistavuus, oikeudenmukaisuus ja kestävyys haluaisin myös korostaa sitä, että joissakin tarkistuksissa, joita haluamme ehdottaa tähän mietintöön, olemme korostaneet enemmän PK-yritysten roolia, joiden pitäisi helpommin saada rahoitusta. Niiden pitäisi hyötyä ei vain EFSI-rahastosta, vaan myös vaihtoehtoisista pankkirahoitusmalleista, kuten esimerkiksi riskipääoma tai ver- vertaislainat, jotta voitaisiin vähentää esteitä, jotka aivan erityisesti liittyvät PK-yrityksiin. Pari, kaksi muutakin pilaria ovat äärimmäisen tärkeitä, koska niiden kasvuystävällisen julkisen talouden vakauttamisen tarkoituksena on juuri lisätä luottamusta jäsenvaltiossa uudestaan ilman, että vähennetään äh, tai lisätään liiallista velkatasoa. Silloinhan ei tietenkään voida puhua siitä, että luottamustakaan saavutetaan uudestaan. Ja nämä taloudet pitää saada nopeasti kasvun tielle jälleen. Ja vielä lopuksi rakenteellisista uudistuksista. Nehän muodostavat kolmannen pilarin vuosittaista kasvuselvitystä ja uutta komission strategiaa. Niillä on tietysti suurta merkitystä, koska tätä kautta juuri saadaan aikaan tämä yhteys Eurooppa 2020 strategiaan. Kun laaditaan maakohtaisia suosituksia myöhemmin tässä prosessissa, silloin komissio yksinkertaisesti kertoo jäsenvaltioille mitä rakenteellisia uudistuksia niiden pitäisi täytäntöön panna, jotta täyttäisivät tavoitteet ja strategian objektiivit. Eurooppa 2020 tavoitteet ovat poliittisesti sitovia, ne eivät ole juridisesti sitovia, mutta siltikin, kun niistä on sovittu EU-tasolla kaikkien jäsenvaltioiden ja EU-johtajien kesken, niin et, niitä todellakin täytyy myös noudattaa. Kuitenkin odotan kovasti tätä keskivaiheen komission tarkastelua, mitä tulee EU 2020 strategiaan, koska me olemme saaneet jo sellaisia merkkejä, että kaikki maat eivät ole edenneet yhtä lailla kun ovat täytäntöön panneet strategiaa. Ja varmastikin on monia viimäs, viipeitä, ja, mm, joiden ei pitäisi kuitenkaan jatkoa Itse asiassa jäsenvaltioita pitäisikin kehottaa nopeuttamaan prosesseja. Vielä lopuksi sanoisin, että Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso on tärkeä komponentti EUn talouspolitiikan ohjausta. Olemme vieläkin parantelemassa tätä kaikkea, koska meillä on kokemuksia tästä välineestä jonkin verran, mutta ei vielä kovinkaan paljon. Näin voidaan varmistaa parempi koordinaatio talouspolitiikkojen välillä ja näin saadaan aikaan ratkaisevia strategisia uudistuksia jäsenvaltioissa. Euroopan ohjausjakso tällä hetkellä ei välttämättä ole vielä täydellinen, mutta se on kuitenkin hyvä väline. Olen samaa mieltä komission ehdotuksesta, että pitäisi valtavirtaistaa ja vahvistaa sitä entisestään, jotta se voisi olla käyttäjäystävällisempi, jos näin voin sanoa. Ja palaute, jota olemme saaneet jäsenvaltioilta, sekin voisi olla hyödyllistä ja voitaisiin ottaa enemmän kansalliset toimijat mukaan tähän toimintaan. Ja tämä on viimeinen kohta, jonka haluan esittää. Täytyy parantaa ja vahvistaa kansallista omistajuutta, mitä tulee kyseisiin uudistuksiin. Meidän pitää korostaa uudestaan ja uudestaan, että tämä on sellainen harjoite, jonka tarkoituksena on hyödyttää itse jäsenvaltioita. Ei ole kyse jostakin, jota sanellaan ulkoa käsin, eikä tätä pitäisi nähdä jonkinlaisena haittana ja kiusantekona. Itse asiassa tämä on hyvä neuvo, jota jäsenvaltioiden pitäisi seurata, mutta jotta tässä onnistuttaisiin, sekä hallitusten että kansallisten parlamenttien täytyy ymmärtää, että tämä on heidän asiansa. Siksi yksi ehdotuksistamme mietinnössä onkin, että lisättäisiin kansallisten parlamenttien osallistumista. Kiitos. Thank you, Darius Rosati. Kiitos, Darius Rosati. Seuraavaksi puheenvuoron saa työllisyysvaliokunnan alo- esittelijä Prieto. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. On totta, että talouden ohjausjakso ei siis se on tärkein makrotalouden väline, joka meillä on se on oikeastaan ainut, joka meillä on, mutta sitä ei ole käytetty vielä tarpeeksi, koska tässä puuttuu edelleen EUn ja jäsenvaltioiden politiikkojen koordinointi. Ja kansalliset parlamentit, niitä ei ole otettu huomioon ollenkaan. Demokratis, demokraattisen oikeutuksen tilaa ei voida parantaa pelkästään tämän päivän kokouksella. Tästä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä, vaan se syntyy silloin, jos komissio ennen kuin julkaisee vuosittaisen kasvuselvityksen todella haluaa käydä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa. Kun jäsenvaltiot joutuvat esittelemään ohjelmansa olisi hyvä, että niiden pitäisi ensin esitellä ne kansallisille parlamenteille ennen kuin lähettävät ne komissiolle. Eli tässä prosessissa on vielä paljon parantamisen varaa, jotta kansalliset parlamentitkin tuntisivat olevansa mukana tätä hanketta. Ennen kaikkea, jotta tässä olisi legitimiteettiä ja usko tähän. Muuten menemme takapakkia. Meidän on koordinoitava paremmin toimiamme. Ja komissio on tästä puhunut, mutta meidän täytyy todella pystyä lisäämään tätä legitimiteettiä. Me valiokunnassa me olemme halunneet laatia mietinnön, josta olisi hyötyä. Siinä puhutaan heikosta vielä hauraasta taloudellisesta elpymisestä. Viime vuonna päästiin juuri ja juuri nollan yli. Ja työttömyyden osalta EU:ssa päästiin vain pari prosenttiyksikköä parempaan tilanteeseen. Ja kansalaiset ajattelevat, että tätä elpymistä ei ole saatu aikaan oikealla tavalla, koska eriarvoisuus on edelleen todella valtavaa. Työllisyysvaliokunta haluaa noudattaa neljä kriteeriä. Ensinnäkin tässä on erilaisia kannustimia. Meillä on uusi strategia EU:ssa, mutta meidän täytyy olla entistä kunnianhimoisempia. Me uskomme, että kasvu- vakaussopimusta on tarkasteltava, se on tärkeä askel, mutta edelleen on merkkejä liiallisesta niukkuuspolitiikasta ja uudelleen tarkastelussa pitäisi olla entistä joustavampia. Täytyy katsoa, johtaako finanssipoliittinen vakauttaminen todella uuteen ja parempaan työllisyystilanteeseen ja kasvuun. Haluamme katsoa myös kaikkia strategioita, jotka liittyvät rakenneuudistuksiin, erityisesti työllisyyteen. Viime komission kaudella pyrittiin ensin siihen, että ensin harjoitetaan niukkuuspolitiikkaa ja sitten lähdetään tekemään rakenneuudistuksia suhdanteiden vastaisesti. Näin oli Baroson ensimmäisellä kaudella. Ja tämä kaikki johti vain siihen, että eriarvoisuus lisääntyi joten me emme halua mitään mantraa, ja että hoettaisiin pelkästään rakenneuudistuksia. Meidän täytyy saada aikaan oikeanlaisia uudistuksia, muuten eriarvoisuus kasvaa entisestään. Tarvitaan myös työmarkkinoiden uudistuksia oikealla tavalla. Työmarkkinoiden uudistuksella saadaan aikaan useita työpaikkoja, mutta on myös monia muita tekijöitä, jotka ovat tärkeitä. Esimerkiksi investointipolitiikasta on paljon puhuttu. Tässä on jatkuvaa ristiriitaa komission taloudesta vastaavien komission jäsenten välillä ja sosiaalipolitiikasta vastaavien komission jäsenten välillä. Osa heistä vaatii erilaisia työmarkkinoiden uudistuksia, mutta toiset kuitenkin ähm, kritisoivat niitä ja sanovat, että tämä on johtanut pirstaloitumiseen työmarkkinoillamme. Työpaikat, joita saadaan aikaan, niin tästä komissio on sanonut, että yli 50 prosenttia työpaikoista ovat sellaisia, että ne eivät auta pääsemään pois köyhyydestä. Eli työntekijät eivät saa kyllin hyvää palkkaa voidakseen todella elää ihmisarvoista elämää. Ja nämä työmarkkinoiden uudistukset ovat johtaneet siihen, että palkat ovat osittain laskeneet liikaa. Tämä on vähentänyt sisäistä kysyntäämme ja tämä on todella aiheuttanut erittäin eriarvoisen tilanteen työntekijöille. Tässä on myös toimittu hyvin eri tavoin eri sukupolvien välillä. Työmarkkinat ovat tältä, tältä osinkin hyvin pirstaleiset. Ja tämä on sosiaalisesti aseta voida hyväksyä. Työ on asia, jonka kautta kansalaiset tuntevat kuuluvansa yhteiskuntaan. Sitten kolmas asia, johon keskitymme mietinnössä, on sosiaalimalli. Kriisin pahimpina aikoina malli on kärsinyt ja tämä on johtunut siitä, että on harjoitettu liiallista niukkuspolitiikkaa. Meidän on pureuduttava tähän uuteen köyhyyteen, joka nostaa päätään, niin samoin populismiin, jota EU:ssa on nähty. Ja emme voi myöskään kieltää siitä, että on nähty viime kuukausina politiikan suunnan muutosta Euroopassa, mutta on katsottava, onko näistä muutoksista hyötyä jotta päästään eteenpäin ja pois talouskriisistä. itsestäni tuntuu, että komission puheenjohtaja Juncker on tehnyt kaikkeensa, jotta taantuman ei enää jouduttaisi, mutta hän ei ole tehnyt aivan kaikkea mahdollista, jotta todella tästä kriisistä päästäisiin eroon. Eli meidän täytyy pyrkiä entistä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin. Investointisuunnitelmassa sen lisäksi, että pohditaan, onko se riittävän suuri vai ei, saadaanko todella tarvittava vipuvaikutus ja kerrannaisvaikutus aikaa, niin tässä täytyy olla ottaa tiettyjä riskejä. Emme saa täällä myöskään korvata jo sovittuja ohjelmia. Ja täytyy pyrkiä siihen, että Junckerin suunnitelmaa käytetään tehokkaasti niin, että saadaan aikaan kasvua ja työpaikkoja. Pelkäämme pahoin, että tässä vain korvataan jo tehtyjä sitoumuksia. Ja kuten täällä jo sanottiin, meidän on tuettava pk-yrityksiä, annettava niille helpommin rahoitusta. On katsottava myös yksityistä puolta. Me emme saa tukahduttaa PK-yrityksiä ja heidän mahdollisuuksiaan tarjota työpaikkoja. Tarvitaan myös laadukkaita työpaikkoja ja sellaisia palkkoja, jotka ovat kyllä niin hyvällä tasolla. Meidän täytyy myös aloittaa uudelleen keskustelu, jota käytiin, kun Junckerin komissio aloitteli työtään. Tämä liittyy siis minimipalkkoihin. Tätä kautta voidaan päästä eroon työtä tekevien köyhyydestä. Lyhyet ja epävakaat työsuhteet ovat liian yleisiä. Kaikkia henkilöitä ei tilastoita esimerkiksi löydy. Ja todella palkat ovat asia, johon on katsottava. Ja on katsottava, miten kaikki nämä kysymykset vaikuttavat muihin kysymyksiin. Sitten sosiaalinen ulottuvuus, sekin on tärkeää tässä muistaa. Me puhumme emusta. Jatkamme keskustelua ensi viikolla, mutta myös todella sosiaalinen ulottuvuus on syytä pitää mielessä. Tässä kaikki. Eli kuten sanoin, näyttää siltä, että ollaan ottamassa uusi suunta. Tästä täytyy nyt pitää kiinni ja täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, joka hyödyttää kaikkia kansalaisia. Kiitos. Sitten Andreas Schwab, joka esittelee sisämarkkinavaliokunnan sisämarkkinoiden hallinnoinnista. Ja siis IMCO-valiokunnassa on tämä valmisteltu. Hyvät kollegat, keskustelu Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksosta leimaantuu yleisistä poliittisista harkinnoista vahvasti ja se, miten kasvua voidaan tukea ja miten konkreettisesti voidaan ajatella, että miten jäsenvaltioiden parlamentit ja Euroopan parlamentit voivat tehdä käsi kädessä yhteistyötä, on yhteispäätösmenettelyssä, niin kysymys siinä on, että miten sisämarkkinalainsäädäntö voidaan toteuttaa tehokkaasti, single market governance. Ja olen kiitollinen siitä, että Gutierrez nyt sitten teki selväksi sen, että kun jäsenvaltiot, kun ajatellaan näitä säädöksiä, joita neuvosto sineet yhteispäätösmenettelyssä, kun nämä lainsäädäntöpyrkimykset sitten toteutetaan jäsenvaltiotasolla, käytetään tehokkaasti ja käytetään niin, sovelletaan niin, että sisämarkkinat todellakin hyötyvät siitä lopussa. Niin, komission selvitysten mukaan saisimme 2 prosenttia lisäkasvua jopa ilman, että pitäisi tehdä vastaavassa määrin leikkauksia jäsenvaltiossa. Sitten kun kuulen, mitä talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa osittain, mitä sitä esitetään, ymmärrän osittain, osittain en ymmärrä niitä, niin eurooppalaisen lainsäätäjän näkökulmasta niin on aika toisaalta yllättävät että ne mahdollisuudet, joita meillä Euroopassa yhteisesti on, niin tähän asti ei ole riittävässä määrin hyödynnettyjä. Ja sen vuoksi puheenjohtaja Rova Galpeltsin esitti Ilian nimissä, joka ei täällä voi olla täällä tänään. Haluaisin tehdä hyvin selväksi sen, että sisämarkkinat meidän näkökulmastamme ovat tär- että sillä on tärkeämpi rooli talouspolitiikan ohjausjaksossa, tai sen pitäisi ottaa tärkeämpi rooli. Koska sitten jos voimme saada tietää, että jäsenvaltiot, oli sitten kyse idästä, lännestä, pohjoisesta tai etelästä, niin todellakin toteuttavatko ne eurooppalaista, eurooppalaista lainsäädäntöä sillä tavoitteella, että sisämarkkinat saataisiin tehokkaammaksi kansalaisten kannalta. Ja tänä vuonna on niin, että tarkistetaan sisämarkkina single governance-järjestelmää ja komissio ryhtyy tähän arviointiin. Me tuemme tätä kuluttajasuojaa ja sen mutta tietysti keskipitkällä aikavälillä onnistuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja parlamenttien kanssa kansallisvaltiossa varmistaa, että ohjausjakso ei ole pelkästään keskustelua makrotaloudellisista asioista Euroopan tasolla vaan, että, että tässä elimessä voitaisiin myös puhua konkreettisesti siitä kysymyksestä, että miksi tietyt jäsenvaltiot pystyvät tai eivät toimeenpane sisämarkkinalainsäädäntöä niin kuin pitäisi. Ja haluan sanoa ihan selvästi, että jolla voimme kuitenkin luoda kasvua, joka ei maksa kenellekään mitään, ja näitä kasvumahdollisuuksia meidän pitäisi yhteisesti hyödyntää. Ja tähän sisämarkkinoiden hallinnan mietintö voi antaa tärkeän panoksen, kuten myös ohjausjakso. Ja toivottavasti jäsenvaltiotasollakin tästä keskustellaan vahvemmin. Kiitoksia. Thank you. Now we can open the floor. Kiitoksia. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Olen saanut jo 11 puheenvuoropyyntöä. Enempäänkin olisi aikaa, joten jos olette kiinnostuneita ja haluatte käyttää puheenvuoron, lähettäkää meille rekisteröintilomake. Ensin Manuel Saratsin Saksan liittopäiviltä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ohjausjakso on yksi tärkeimpiä välineitä, että pääsemme EU 2020 strategian tavoitteisiin sellaisissa asioissa, joissa toimitaan yksinvaltaisen yksinomaisen toimivallan tai jaetun toimivallan kautta. Kuitenkin on asioita, joihin ei kansallisella tasolla ole kylliksi toimivalta Tämä väline ei ole, liian, ei ole tylin politisoitu. Siinä toimitaan liikaa komission ja hallituksen välillä. Ja eurooppalaiset argumentit eivät juurikaan saa vastakaikua kansallisella tasolla. Usein keskustelua käydään lähinnä niin, että kansallisesti pitää puolustautua sitä vastaan, mitä Brysselistä tulee eikä tavoitteita ole täytäntöön pantu kyllin hyvin. On asioita, joissa ohjausjaksoa voidaan toteuttaa paremmin niin, että kansalliset parlamentit otetaan paremmin mukaan toimintaan. Ja tähän voidaan tehdä erilaisia ehdotuksia. Ensinnäkin ehdottaisin, että vuosittaiset kasvuselvitykset jatkossa sovittaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisessä yhteispäätösmenettelyssä, jotta voidaan tehostaa niiden välistä keskustelua. Ja toisaalta vahvistaisin kansallisten parlamenttien roolia niin, että kansalliset uudistusohjelmat keskustelujen jälkeen valiokunnissa ja kansallisissa parlamenteissa päätettäisiin sitten kansallisesti. Tässä pitäisi myös olla selkeä linkki kansallisten parlamentin ja komission välillä, ei pelkästään siksi, että ajettaisiin kansallisia etuja, vaan myös siksi, että komissiolle ja Euroopan parlamentille annettiin mahdollisuus päästä kansallisesti esille ja näin ehkäpä lisätä näkyvyyttä eurooppalaisille kysymyksille. Siksi vaatisin, että komissio ennen kuin lähtisi neuvottelemaan näistä ohjelmista hallitusten kanssa, niin esittelisi, esittelisi ne kansallisille parlamenteille ja kaikesta keskusteltaisiin julkisesti täysistunnoissa. Tämän lisäksi olisi hyvä, että kansalliset parlamentit saisivat rajallisen mahdollisuuden esittää kysymyksiä ohjausjaksoon liittyen. Pitäisi olla konkreettisia tavoitteita ohjausjaksossa jokaisen jäsenvaltion kannalta osalta niin, että olisi sitovia tavoitteita, ei pelkästään vuoteen 2020, vaan jokaista kalenterivuotta varten. Thank you also for your... Kiitoksia myös näistä konkreettisista ehdotuksista. Ivo Oliveira on seuraava puhuja Portugalin parlamentista. Sir President, uh, it is very... Kiitoksia puheenjohtaja tämä keskustelu parlamenttien keskellä on erittäin tärkeää, koska elämme muutosten aikaa Euroopassa. Eurooppa on huolissaan talouden kasvun puutteesta, työllisyystilanteesta. Täällä inflaatio inflaatio pitäisi vähentää ja on hyvä, että on saatu aikaan Junckerin komission investointisuunnitelma, jotta voidaan mutta olisi hyvä ymmärtää, miten tämä kerrannaisvaikutus tulee vaikuttamaan. Mutta joissakin maassa eh, yleinen mielipide ei välttämättä hyväksy ja pitäisi nopeammin pystyä ratkaisemaan ihmisten arkipäivän ongelmia. Mutta kun tarkastelemme Portugalin lukuja ja indikaattoreita, näemme valtavan nuorisotyöttömyyden, joka vain kasvaa. Samoin köyhyyden riski kasvaa, samoin vaikeuksia muun muassa terveydenhuollossa – ja muissa sosiaalipolitiikoissa, kun säästöpolitiikkaa harjoitetaan, niin tällä on varsin dramaattisia vaikutuksia. Nuoriso on tavallaan jätetty unohduksiin ja komissio sanoo, että se aikoo pyrkiä, pyrkiä parantamaan tilannetta, mutta nyt on jo kiire ja pitäisi toimia nopeammin. Strategia 2020, että meitä pitäisi kysyä, voimmeko nopeuttaa sitä, voimmeko korjata sitä, jotta se sopisi paremmin kaikkien maiden tilanteeseen ja lisäisi jakoa ja lisäisi yhdenvertaisuutta ja antaisi toivoa nuorelle sukupolvelle ja saisi kaikista Eurooppa myönteisempiä. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Zdran Zjukovic Kroatian parlamentista. Toivottavasti äänsin nimenne oikein. Vrlo korrekno. Thank you. Kiitos kovasti. Ääntäminen oli ok. Kiitos puheenjohtaja. No jos puhutaan strategiasta EU 2020, sitähän nyt arvioidaan tulevina vuosina tehokkuuden mielessä, koska on ihan tavanomaista arvioida kaikkia strategioita, koska tulee uusia kehityskulkuja ja trendejä ja täytyy sopeutua. No ohjausjaksosta puhuttaessa, niin yksi ennakkoehto työllisyydelle ja kasvulle on tietysti finanssipoliittinen vakauttaminen ja rahoitusvakaus. Epätasapainotiloihin täytyy puuttua, jotta työllisyyttä voidaan tukea. Tietysti yksityinen sektori ja sen investoinnit ovat myös tärkeitä. Hallituksen täytyy olla kuitenkin aloitteellinen pankit ovat likvidejä ja täytyy ottaa huomioon alhainen korkotaso. Kuitenkin odotettua elvymistä ei ole tapahtunut. Ja sen vuoksi onkin selvää, että eu ja jäsenmaista nyt riippuu se, että ne olisivat eteenpäin viemänä voimana, jotka tarjoavat vipuvoimaa jotta voidaan hyödyntää hyviä synergiaetuja. Haluaisin myös ottaa esille, että täytyisi analysoida synergiavaikutuksia keskuspankin toimissa ja komission toimissa, koska mielestäni se on ainoa tapa, jolla voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitoksia. Richard seuraava puhuja Ranskan senaatista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että meillä ei ole paljonkaan syytä onnitella itseämme, niin kuin joku aikaisempi puhuja sanoikin. Kasvu on heikkoa, työttömyys on korkea ja emme ole vielä päässeet kovinkaan kauas deflaatiosta olemme oikeastaan ihan reunalla ja tämä vain vaikeuttaa ongelmiamme, joten meidän pitää toimia vahvasti. Suhdanteet ovat kuitenkin hyvät. Korot alhaalla, öljyn hinta alhaalla, Euroopan keskuspankki harjoittaa politiikkaa, jota olemme toivoneetkin. Nyt meidän täytyy sitten onnistua yksi tärkeistä tekijöistä, niin kuin on sanottu, on investointisuunnitelma. 315 miljardia euroa, jos tämä toimii niin kuin on laskettu. Sitä voidaan verrata 500 miljardiin, jonka USA haluaa sijoittaa infrastruktuureihin. Ja sanon sen yhden asian. Täytyy todennäköisesti mennä nopeampaa. Ongelmaa ei ole siinä, että keskustellaan kuukausikaupalla hallinnoinnista, talouspolitiikan ohjauksesta, metodista. Todellinen ongelmahan on valita näitä hyviä hankkeita ja edetä, koska lisäksi investointihan menee aina aikaa ennen kuin ne näkyvät reaalitaloudessa. Ja uskon, että yksi tekijä liittyy siihen, että kyseinen investointisuunnitelman täytyisi palvella yhteisiä politiikkoja, politiikkoja, jotka vahvistavat sisämarkkinoita ja vievät niitä loppuun. Ajattelen tässä verkostoja, energiakysymyksiä, kaikkia näitä politiikkoja, joilta meiltä puuttuu. Vetoaisin komissioon ja jäsenvaltioihin, jotta nopeuttaisimme toimintaamme, kun toteutamme investointisuunnitelmaa käytännössä. Thank you. Next speaker, Ivana Maletic. Kiitos. Seuraavaksi Ivana Maletic Euroopan parlamentista. Dobar dan, zahvaljujem predsjedavaju. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa kansallisten parlamenttien kollegamme ja Euroopan parlamentin jäsenet tervetulleiksi. On erittäin mielenkiintoista nähdä, kuinka lähellä tai kuinka kaukana olemme EU 2020 strategian tavoitteista verrattuna siihen, kun näistä tavoitteista sovittiin. Olemmeko pystyneet lisäämään työllisyyttä tai vähentämään köyhyyttä? Olemmeko lisänneet korkeasti koulutettujen osuutta? Olemmeko lisänneet uusiutuneiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä, katsottava mikä on osuus BKT, jota innovaatioihin ja kasvuun on käytetty. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Kysymys kuuluu, Onko EU 2020 strategia valmisteltu todella kansallisten strategioiden tavoitteiden perusteella? Se, että näitä kansallisia suunnitelmia tässä kunnioitetaan, on ennakkoehto sille, että voidaan onnistua. Jäsenvaltioiden toimia on koordinoitava jotta strategisen asiakirjan tavoitteisiin voidaan päästä. Eli strategiset asiakirjat on linkitettävä paremmin toisiinsa. Kohesio politiikka on tässä tärkeässä roolissa. Se vastaa suurimmasta osasta tavoitteita. Jos me toimimme oikein, niin emme pääse tavoitteisiin. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Andrzej Galsewski Puolan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Monta vuotta sitten koimme Lissabonin strategian fiaskon. Nyt on arviointi edessä, toivottavasti uudelleen arviointi strategiassa 2020. Strategia on tärkeä asiakirja, mutta niin tärkeä se on siinä mielessä, että se olisi arvioitu ja joustava asiakirja. Jos se on jäykkä asiakirja, niin sitten de facto itse asiassa se haittaa kehitystä. Eli sen vuoksi. Ennen kuin pakotetaan toteuttamaan strategiaa, jotkut jäsenvaltiot kaivat toteuttaa, niin arvioida sitä ja arvioinnin pitäisi tehdä riippumattomat ihmiset. Ajatushautomot tai tieteelliset elimet, joka tapauksessa sitä eivät pitäisi tehdä poliitikot. Koska ei pitäisi olla niin äh, yhteyksissä näihin iskulauseisiin, joita strategiassa on. Euroopassa toteutetaan paljon politiikkaa, energia, ilmasto, finanssi ja niin edelleen. Täytyisi arvioida, että missä määrin nämä politiikkalohkot myötävaikuttavat talouskasvuun ja missä määrin ei. Olennaista on vielä se, että kiinnitetään huomiota siihen, että EUlla on budjetti, joka koostuu jäsenmaksuosuuksista. Niiden osuus on siis noin prosentti bruttokansantuotteesta. Eli 99 prosenttia mahdollisuuksista on jäsenvaltioissa. Sen vuoksi, että unionin budjetti on rajoitettu, sen luovuuskin on rajoitettu. Silloin täytyy keskittää erityistä huomiota siihen, että rahat sijoitetaan hyvin, jaetaan hyvin ja että saadaan lisäarvoa kullekin eurolle, joka jaetaan, että se olisi perustavanlaatuinen iskulause. Mitä osatekijöitä pitäisi vielä ottaa huomioon? ainakin ne, että työpaikat ja jokaisen jäsenvaltion tulot eivät tule hallinnosta, vaan yksityisestä yrittämisestä. Sen vuoksi täytyy poistaa mahdollisuuksien mukaan esteet, jotka estävät luovuutta ja luova on hallinto siinä, kun se tekee näitä esteitä. Joten antakaamme nyt yrityksille hengitystilaa. luo, Tällaiselle sinnikkäille luoville yrityksille ja sitä myötä pääsemme eteenpäin. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Paulus Portugalista. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet. Aikaisemmin sanottiin, että Yksi strategioista EU:ssa on luota, luoda laadukkaita, hyvin palkattuja työpaikkoja, mutta nämä tavoitteet äh, estetään Troikan ongelmalla, ohjelmalla, jota on sovellettu Portugalissa viimeisen kolmen vuoden aikana. No, mitä siellä tapahtuu työmarkkinoilla kolmen vuoden aikana? Mitä olemme nähneet on, että satoja tuhansia työpaikkoja on menetetty. Työttömyys on lisääntynyt historialliselle tasolle, aivan erityisesti nuorten parissa työstä tulee yhä epävarmempaa. On huonoja työsopimuksia, huonosti palkattua työtä. Ei voi edetä urallaan. On valtavasti muutettu pois maasta. monet nuoret eivät yksinkertaisesti löydä kotimaasta työtä ja lähtevät ulkomaille. Tämä on todellakin järkyttävää, että Euroopan komissio tiedonannossaan 1902 sanoo, että Portugalin uudistukset voitaisiin nähdä esimerkkinä tehokkaista rakenteellisista uudistuksista. No, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Lissabonin strategia 15 vuotta sitten, silloin Euroopan jäsenvaltiot sitoutuivat siihen, että saavutettaisiin täystyöllisyys ja poistettaisiin köyhyys, sanottiin, että 2010, ja lainaan tässä tätä tekstiä, sanottiin, että Euroopalla silloin tulee olemaan kaikkein kilpailukykyisin tietoon perustuva talous, avoimuus, täystyöllisyys, sosiaalinen osallistuminen, mikään ei voisi olla vääremmin. Työttömyys on räjähtänyt käsiin Portugalissa historiallisella tasolla tällä hetkellä. 26 prosenttia Portugalin kansalaisista on köyhyysrajan alapuolella. Se on valtava määrä portugalissa lapsia, jotka elävät köyhyydessä. Lissabonin strategia ja 2020 strategia eivät ole hyödyttäneet kansalaisia, vaan pikemminkin rahoitusryhmittymiä, jotka ovat hyötyneet työmarkkinoiden sääntelyn purusta ja muista liberalisaatiotoimista, joka ovat johtaneet vain yhä suurempaan työttömyyteen. Me emme tarvitse lisää samaa, vaan pitää muuttaa politiikkaa toimenpiteitä, joiden prioriteettina on työllisyys ja sosiaalinen koheesio. Pitää antaa lisäarvoa työlle ja työntekijöille. Kiitos. Thank you. Now I give... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron Sara Dimopoulos Euroopan parlamentista ja Maria Marita Ulfskog jatkaa puheenjohtajana. Μετά τις ελληνικές Puheenjohtaja, Kreikan vaalien jälkeen tilanne on nyt muuttunut ja julkinen keskustelu Kreikassa on aikaisemmin kärsinyt amerikkalaisen imperialismin vaikutuksesta. Nyt yhtäkkiä he ovatkin suuri Kreikan ystävä. Ei saa syntyä tilannetta, jossa ihmiset pakotetaan köyhyyteen huolimatta siitä, että meillä on nyt tämä komission ja Junckerin valtava investointisuunnitelma. Kaikki apu, jota Kreikka saa, riippuu kansallisista uudistuksista ja tämä taas merkitsee lisää uhrauksia kansalaisille. Tämä on tämän suunnitelman varjopuoli. EUssa pyritään vähentämään työn yksikkö kustannuksen lisäämään kilpailukykyä. Tämä on tämän EU 2020 strategian taustalla. Tämä kuitenkin tuo mukanaan vain lisää strategioita, ohjelmia ja muistioita. Tämä on asia, johon Kreikan hallitus haluaa kiinnittää huomiota. Kreikan kansalaisia ei voi huijata. Me haluamme, että velat puretaan. Uh, kiitos. Sitten puheenvuoron saa herra Guerrieri Italiasta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Ja, niin, kiitos. Täytyy Täytyisi tunnustaa, että, että mitään ei ole saavutettu EU 2020 strategiassa tähän asti. Ja syitä on tietysti monia. Mutta täytyy myös tunnustaa, että tiettyjä perusvirheitä on strategian muotoilemisessa ja täytäntöönpanossa tehty. Väliarvioinnin pitäisi olla mahdollisuus mielestäni arvioida uudelleen, määritellä uudelleen jopa radikaalisti strategiaa. Erityisesti se on hyvä mahdollisuus siihen, että miten yhdistetään 2020-strategia ja sitten ohjausjakso. Tähän asti ne ovat olleet erillään lähinnä. Tässä mielessä se on myös mahdollisuus vahvistaa Ojasekson tavoitteita, erityisesti jos halutaan vakavassa mielessä noudattaa strategiaa, josta voitaisiin sanoa, että se on noudattaa investointi suuntaista kasvua. Miten sitä voitaisiin arvioida uudelleen? 2020 sisältö ensinnäkin on selvä että se miten tavoitteet asetetaan EU-tasolla ja sitten muutetaan tavoitteet toiminnaksi, jotka sitten hyväksyttäisiin kansallisella tasolla, niin se ei ole toiminut. Eli mitä voitaisiin tällä kertaa tehdä? Olisi tavoitteet niin, että on suurempaa talouden lähentymistä Euroopan alueella, että olisi jonkinlaisia paneurooppalaisia tavoitteita, jotka ovat enemmän kuin pelkästään summa kansallisista tavoitteista. Tästä näkökulmasta on hyvin selvää, että esimerkiksi infrastruktuuriosa-alue, eli eräänlainen paneurooppalainen, yleiseurooppalainen infrastruktuuri on tärkeä tavoite, joka pitäisi ottaa keskiöön uudessa sisällössä. Toiseksi, sitten strategian hallinnointi. Se on ollut koko ajan heikko kohta 20-20 monista syistä. Vertausarviointi ja niin edelleen eivät ole toimineet. Ja erityisesti, koska oli suuri ero tämän lähestymistavan välillä ja sitten vakaus- ja kasvusopimuksen ohjausjakson välillä. Eli tästä näkökulmasta on kovin tärkeää yrittää yhdistää nämä kaksi Esimerkiksi on tärkeää, että komissio vuosittaisessa kasvutuksessa voisi tehdä viittauksia erityisesti saavutettuun edistykseen ja tarvittavaan edistykseen suhteessa 2020 tavoitteisiin. Näin ei ole tähän asti käynyt. Ja kolmanneksi, jos pystymme nyt muuttamaan sisältöjä ja uudistamaan hallinnointia, sitten olisi myös mahdollista asemoida uudelleen strategiaa EU-politiikan ytimeen. Tästä näkökulmasta on hyvin selvää, että yksi kiistakapula on tämä ero sen välillä, mitä voitaisiin määritellä. Siksi tehdotetaan uusia sääntöjä Euroopan tasolla, komission taholta liittyen pitkän aikavälin tai sitten toisaalta pitkän aikavälin tavoitteet ovat olleet kovin erillään tähän asti. Ja tämä ei ole oikea tapa. Ja tällaista vuorovaikutusta pitäisi olla. Eli nyt jos arvioidaan sisältöä uudelleen, hallinnointia uudelleen, jotta voidaan uudelleen asemoida strategia EU-politiikan ytimeen, niin voisi olla eräänlainen mahdollisuus vahvistaa EU-tasolla suoritettavaa talouden uudelleenkäyntiin saamista. Äh, Madam äh, Gabriela. Kiitoksia. Sitten äh, Rova Kretu Rovaniasta, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvät kollegat, tavoitteet voivat olla hyviä. Tapa saavuttaa niitä on oma asiansa. Viime kerralla, kun pidimme kokouksen Roomassa, ensimmäisen täyden täyspäivän aikana keskustelemme, kuinka vaarallista julkinen velka on ja miten voisimme estää uuden velan synnin hallituksissamme. Toisena päivänä yritimme löytää ratkaisuja niin, että yksityinen sektori voisi lisätä luoton määrää ja lisättäisiin rahoitusmarkkinoiden luottoa. Johtopäätös oli aivan selvä, on huonoa ja hyvää velkaa. Junckerin suunnittelu suunnitelman myötä on tullut esille uusi ajatus. On huonoja investointeja, suoria suullisia, suoria julkisia investointeja, joita pitäisi välttää ne. Ja sitten on hyviä yksityisiä investointeja, jos kuitenkin käytetään kannustimena ainakin julkista rahoitusta. Tämä on puhdasta ideologiaa, ei talouspolitiikkaa ideologiassa ei tietenkään ole mitään vikaa sinällään, ainoastaan vain, että sen Öö, se on nyt huonoja tuloksia. Minulla on kysymys, minkä takia Euroopan poliittiset päättäjät hylkäävät tällä tavalla suorat julkiset investoinnit? Niillähän pitäisi olla olennainen rooli, ne lisäsivät kysyntää ja näin voitaisiin taistella epätasavarvoa vastaan ja voitaisiin saada vauhtia taloutta tavoitteeseen ja saavuttaa yhteisiä strategisia tavoitteitamme. Monet sanoisivat, että suurempi kysyntä lisäisi välittömästi rahoitusmarkkinoiden luottamusta. Ikävä kyllä näyttää siltä, että äh, kun lisätään luottamusta hallituksiin ja parlamentteihin, sitä todella kiireesti tarvittaisiin. Thank you. I give the floor to Mr. Kiitos. Sitten herra Pirinski Bulgaariasta ja tämän parlamentin jäsen, olkaa hyvä. Благодаря ви, госпожо председател. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Barroson komission julkilausumassa noin vuosi sitten, viime vuoden maaliskuussa, todettiin selvästi, että aikaisemmin Euroopan unioni oli tällainen lähentymisen moottori, mutta nyt kriisin aikana tilanne on muuttunut ja erot jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisälläkin kasvavat. Euroopan komissio samassa tekstissä toteaa, tarkistavansa strategiaa, aika pitää julkisia kuulemisia ja näin tehtiinkin viime vuoden lopussa. Joten vuoden 2015 alussa sitten saataisiin tämä väliarviointi, joiden kautta, jonka kautta voidaan päivittää politiikkoja ja tavoitteita. Olin yllättynyt siitä, mitä komission varapuheenjohtaja Katainen sanoi. Hän sanoi, että on vielä paljon muuta tehtävää ja siksi komissio lykkäisi tätä väliarviointia. No, miten uusi komissio suunnittelee investointirahastoon ja muita politiikkoja tietämättä tarkkaan, mitä tämän strategian täytäntöönpanossa tähän mennessä on tapahtunut ja mitä asioita on päivitettävä? Uskon lisäksi, että EU on todella menettänyt tärkeän mahdollisuuden välitarkastuksen käsittelemisessä tässä parlamentissa, niin että samanaikaisesti kansallisissa parlamenteissa tämän strategian mukaisesti katsotaisiin kansallisia ohjelmia. Näin meillä olisi voinut olla koordinoitu Agene, tämä olisi sitten edesauttanut strategian jälki, jälkimmäisen osan täytäntöönpanoa. Tähän kaikkeen liittyy valtavia ongelmia. Komissio katsoo sosiaalisia ongelmia, väestöllisiä ongelmia. Se vaikuttaa työllisyyteen ja moniin muihin kysymyksiin. Ja toinen ulottuvuus tässä on sosiaalinen kasvava eriarvoisuus. Korkeimpien ja matalimpien palkojen välinen ero on valtava. Lopuksi haluaisin vielä sanoa teille olevani vakuuttunut siitä, että Junckerin komissio ei tarkkaan tiedä, mitä sen pitäisi tehdä eikä sillä ole todellista halua ratkaista ongelmia, vaan se pyrkii löytämään vain lyhyen aikavälin ratkaisuja ja se pyrkii osoittamaan olevansa aktiivinen. Eh, Kiitos herra Pirinski. Nyt puheenvuoron saa Pervans Beres, tämän parlamentin jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä ilmeisesti kollegamme herra Schwab otti esille sisämarkkinoihin liittyvät haasteet, haluaisin palata joihinkin aspekteihin, joita mielestäni ei ole vielä käsitelty Junckerin suunnitelman yhteydessä, koska tässä suunnitelmassa viitataan sisämarkkinahaasteisiin ja kuitenkin ne ovat olennaisen tärkeitä. Jos halutaan, että pitkäaikaiset investoinnit voivat rahoittaa ekologiseen suuntaan siirtymisen ja se onkin vahvuutena Junckerin suunnitelmassa. Silloin hiilen hintakysymys on tärkeä kysymys. Investointia pitkällä aikavälillä ei saada eh, vihertymisen puolesta, jos ei voida ennakoida hiilen hintaa. Ja tältä kannalta pahoittelen, että vieläkään ole saatu aikaan sopimusta, jotta voitaisiin alkaa toteuttaa päätöksiä, jotka olemme tehneet, joiden kautta voitaisiin vakauttaa hintaa ja ennakoida sitä paremmin. Toinen asia, mitä tulee digitaalisen ulottuvuuteen, jonka Junckerin suunnitelmassa. Siellä on sisämarkkinakohta, joka on aivan kriittisen, ratkaisevan tärkeä. Toivon, että tässä kansallisten parlamenttien kanssa voitaisiin vaikuttaa asiaan yhdessä, koska mit, sillä mitä on hyötyä massiivista investoinnista digitaalisen talouden puolesta silloin, kun investointien vaikutukset eivät menekään perusedunsaajille, joiden yleensä pitäisi nauttia näistä hedelmistä, nimittäin Euroopan kansalaisista puhun. Jos tämä lisäarvo menee suoraan Facebookille ja muille äh, valtaville yrityksille. Jos investoidaan digitaalisen talouden puolesta, silloin meidän pitää rinnakkain yhtä päättäväisesti investoida tämän tyyppisen talouden verotukseen, koska usein nämä yritykset eivät, joudu, eivät maksa mitään veroa. Vielä lopuksi kiittäisin kovasti kollegaamme liittovaltiosta. Hän teki erittäin hyviä ehdotuksia, jotta demokratia elää eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Ehkä tarvitaan sellaisia yhteispäätösmenettelyjä ja näin kansalliset parlamentit voisivat osallistua enemmän maakohtaisiin suosituksiin. Tästä voitaisiin tehdä varsin hyvää yhteistyötä varmasti. Thank you, Madame Perez. Uh, I'll... Kiitoksia, Madame Perez. Sitten herra Neofitu, Neofitoi Kyprokselta. Loisios. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhutaan nyt siitä, miten päästäisiin taantumasta pois. Ja yleisesti ollaan samaa mieltä, että paras tie eteenpäin on kasvu. Tietysti on hyvä kuulla 315 miljardista investointeja. Ja hyvä kuulla, että EKP harjoittaa tätä määrällistä elvytystä. Mutta riittääkö se? Talouskasvu vapaassa taloudessa, kuten Euroopassa, voidaan saavuttaa vain laadullisilla investoinneilla. Ja se tupataan joskus unohtamaan. Ja kyllä kannattaisi muistaa, mitkä tuota todelliset ongelmat ovat Euroopassa, nimittäin seuraavat. Vuosien ajan Euroopan talous on menettänyt kilpailukykyä muuta maailmaa, muuhun maailmaan verrattuna. On menetetty etu Ja sen vuoksi ei ole kovin suurta halua investointeihin – meidän täytyy olla kilpailukykyisempiä, jotta voidaan houkutella investointeja ja investoijia. Ja nyt jos tarkastellaan Euroopan, tai silloin täytyy katsoa suoraan silmiin näitä talouden ongelmia. Meillä on paljon velkaa, ikäännymme tällä mantareella väestön osalta. Meillä ei ole suuria energiavarantoja, energia, turvallisuus ja tarjontaongelmia on. Moni vuosien ajan työpaikkoja teollisuutta on siirtynyt muualle. Ja myöskin digitaalikampailuakin ollaan häviämässä. Näitä ongelmia täytyy nyt käsitellä niiden alkulähteillä. Teollisuudesta täytyy saada kilpailukykyisempi Euroopassa, koska muuten vuosien ajan tulemme räpeltämään tässä taantumassa. Minä tulen Kyprokselta. Sen on täytynyt hyväksyä kovin tiukka sopeutusohjelma. Ja mietin vain, että miten talouden edistykseen päästään takaisin. Mielestäni kestävää kehitystä ja kasvua ei voi olla niin, että kasataan lisää velkaa jäsenmaillemme. Se yhtälö täytyy ratkaista että todellista edistystä saadaan aikaan. Kiitos sitten tämän parlamentin jäsen Ines Olkaa hyvä. Uma das questões que, que nos preocupa. Kiitoksia. Yksi kysymyksistä, joka herättää huolta, josta on keskusteltava, kun puhumme työllisyyden parantamisohjelmasta, ovat työntekijöidemme elinolosuhteet, elintaso. Omani maani, oman maani Portugalin osalta voidaan nähdä, että entistä useammat työntekijät joutuvat elämään köyhyydessä, joka liittyy kuitenkin työntekoon. Kun puhumme investoinneista, on pohdittava, mitä hyötyä niistä on. Totta kai ne elvyttävät taloutta, mutta perinpo- perimmäisenä tavoitteena on auttaa ihmisten asemaa, parantaa ihmisten elintasoa. Emme kuitenkaan näe, että tässä suunnitelmassa olisi takeita pysyvien, vakaiden työpaikkojen luomisesta, jotka toisivat mukana tiettyjä oikeuksia työntekijöille. Tässä puhutaan paljon infrastruktuureista, energian ja muista infrastruktuureista. Ne ovat valtavia investointeja, jotka hyödyttävät yksityisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat tietysti näitä investointeja, mutta on tärkeää, että komissio sanoo, että näihin investointeihin täytyy liittyä myös työpaikkoja niin, että kansalaistemme elin- ja työolosuhteet ovat tätä kautta arvokkaat. Tässä ainoastaan joitakin yksityiskohtia, joita halusin käsitellä. Mitä tulee tähän komission kasvuselvitykseen, tässä on kaksi virkettä, jotka voivat vaikuttaa vähäpätöisiltä, mutta niillä on merkittävä vaikutus. Kun sanotaan, että sosiaaliturva turvan osalta on luotava työllisyyspalveluita, No mitä tällä halutaan luoda? Uusia operatiivisia ohjelmia, harjoittelupaikkoja. Tarkoittaako tämä nyt niitä palveluita, joissa, joilla parannetaan työllisyystilannetta? Uskomme, uskon, että näin ei näillä toimin tulisi käymään. Monet ovat julkishallinnossa menettäneet työpaikkansa maassamme. Epävarmat työsuhteet ovat lisääntyneet ja väärien toimien kautta työttömyys lisääntyy ja epävarmuus, koska pysyviä työpaikkoja ei tätä kautta synny. Tässä pitäisi sanoa, että Euroopan varoja ei saisi käyttää käyttää epävarmojen työsuhteiden luomiseen. Tämä on kuitenkin päinvastaista kuin mitä komissio sanoo. Tässä myös puututaan kansalliseen työlainsäädäntöön, mitä tulee työhtösopimuksiin, joustavuuteen. Tämä on hyvin vakavaa, enkä ymmärrä, miksi komissio välillä sanoo, että työehtosopimuksia on suojeltava, jotta naisten ja miesten tasa-arvo ja työntekijöiden tasa-arvo ja tasa-arvoista kohtelua voidaan edistää. Ja toisaalta sitten sanotaan välillä, että näitä kaikkia etuja ei tarvitse ottaa huomioon. Kiitos sitten puheenvuoron saa budjettivalikunnan puheenjohtaja herra Holdridge. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin varoittaa harhakuvista. Ajattelen Lissabonin strategiaa tässä. Se oli hieno ele tietysti ja luonnollisesti, kun puhun suurista eleistä, niin hallitusten ja valtioiden päämiehet hyväksyivät kyseisen strategian. Mutta mikä vastakohta tavoitteiden jotka on näin julkaistu, ja toimien välillä, jotka taas suur, joihin hallitukset suurimmalta osalta ryhtyivät. Sama on vähän nytkin tilanteena, mitä tulee Eurooppa 2020 strategiaan. Meillä on hienoja ilmoituksia. Tässä juuri Eera Katainen sanoi, että on luotu paljon työpaikkoja Junckerin suun, investointisuunnitelman kautta. Mutta muistan vielä, mitä sanottiin silloin, kun euro tuli käyttöön. Sanottiin, että Euroopassa tulee kaikkein vaurain alue maailmassa ja ikävä kyllä nyt näemme sitten tuloksia. Minun mielestäni ongelmana on Euroopan hallinnointi. Ja uskallan jopa sanoa, että hallinnon puute ja epäjohdonmukaisuudet, jotka tästä sitten johtuvat. Euroalue on joutunut tämän ensimmäiseksi uhreksi kymmenen kunta vuotta tämä kaikki sujuu varsin hyvin. Mutta haluaisin sitä pari huomiota tänä aamuna. Me keskustelimme työryhmässä Euroopan maksamattomista laskuista. Eurooppa on tällaista salaa salakavalaa velkaa, koska se ei maksa sitoumuksiaan eri tahoille. Ei noudata, ei osoita, että komissio kunnioittaa sopimuksia ja se johtuu siitä, että resursseja ei ole ja näin sitten kerätään tätä velkaa enemmän ja enemmän. Miten voitaisiin korjata tilannetta välittömästi ja miten tiedottaisiin asioista paremmin myös hallituksille? Mehän keskustelimme syksyllä 2014 asiasta ja silloin tuli tällainen odottamaton tulolähde, nimittäin tällaista väliaikaista mannaa tuli taivaalta. EU sai noin 5 miljardia euroa sakkojen muodossa ja me silloin ajattelimme, että näissä oloissa nämä 5 miljardia sitten pitäisi ensisijaisesti käyttää kaikkien vanhimpien laskujen maksamiseen, mutta edeen tulikin sitten hallitusten asenne jotka halusivat itselleen nämä 5 miljardia euroa, jotta optisesti parantaisivat oman budjettinsa tilaa. Ja puhun siis op- optisuudesta, koska nämä maksamattomat laskut olivat jo jäsenvaltioiden velkaa. Ja jos herra Katainen olisi täällä vielä paikalla vielä, ehdottaisin, että kun hän tutkii jäsenvaltioiden vuosittaisia tilejä, että lisättäisiin jäsenvaltioiden velkaan niiden osuus tästä maksamattomasta velasta. Tämä on hiukan provokatiivista, mutta ei tämä mitenkään äh, vääristäisi julkisen talouden tilaa, mitä tulee EU 2020-strategiaan. Juuri äsken joku ja Eurooppa-asiain valiokunnan jäsen puolesta sanoi, että tämä on ehkä vain yksi prosentti BKTstä. Ja olennainen ja se, millä onnistutaan taloudellisesti, niin ei, ei näitä tuloja tule EU-budjetista, vaan jäsenvaltioista, joten eikö olisi välttämätöntä nyt alkaa miettiä, miten harmonisoitaisiin jäsenvaltioiden budjettien ja tilien esittämistä, kun arvioidaan julkisen talouden tila- ja lainmukaisuutta ja otettaisiin tämä huomioon EU-budjetin yhteydessä ja valvottaisiin sitä, että paremmin voitaisiin koordinoida eh, eri ministeriöiden töitä, jotta näin voitaisiin vaikuttaa kasvuun ja näin toimittaisiin tehokkaasti työttömyyttä ja sen nousua vastaan. Lopuksi vielä omista varoista. Me olemme varsin kärsimättömiä ja odotamme Montin työryhmän ehdotuksia mutta en usko, että tästä mikään helppo operaatio tulee, emmekä me voi onnistua ilman, että kansalliset parlamentit osallistuvat tähän työhön. On niin paljon erilaisuutta hallinnollisissa ja verotuksessa kulttuureissa, että tällainen vero ei välttämättä tuottaisi samanlaista tulosta eri maissa. Haluaisin vain, että alettaisiin miettiä tätä. Äskenhän puhuttiin hiilen hinnasta, voitaisiinko nostaa kantaa tällaista hiiliveroa Euroopassa ja näin voitaisiin ruokkia EU-budjettia ja vähentää sitten suhteessa jäsenvaltioiden osuuksia. Ja näin vasta tähän roikkuvan ongelmaan maksamattomat laskut. Mutta jälleen kerran, jos halutaan onnistua talouspolitiikassa, niin siinä ensin tarvitaan ohjausta EU-ssa ja mielestäni tätä nyt traagisesti puuttuu EU-ssa tällä hetkellä. Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Sitten puheenvuoron saa herra Mavrides Kyprokselta tämän parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Θα ξεκινήσω με μια επισήμανση που αφορά τη στρατηγική την Ευρωπαϊκή. Niin, muutama huomio 2020 strategiasta. Kyse ei ole pelkästään talouden mallista tai sosiaalista mallistakaan. Molemmat yhtä aikaa. Sen vuoksi, kun puhutaan Eurooppa 2020, siinä on taloudellinen ulottuvuutensa, mutta myös sosiaalisia tavoitteita. Ei pidä unohtaa, että kun sitä strategiaa koostettiin, niin Eurooppa oli erilainen nyt. Eurooppalaisessa perheessä on tapahtunut sen jälkeen suuria muutoksia, sitä ei pidä unohtaa. Toiseksi asetetut tavoitteet, silloin jo tästä onkin jo puhuttu, eivät tule tulleet saavutetuiksi. Ja voiko kukaan sanoa, että tavoitteet, joko taloudelliset tai sosiaaliset, olemmeko varmoja, että ne saavutetaankaan muutaman vuoden aikana. Ei meistä varmaan kukaan, niin, tai ole varma siitä, että ne voitaisiin saavuttaa. Ja minusta nyt näyttää siltä, että jotkut maat ovat pärjänneet paremmin kuin me. Silloin täytyy hyväksyä ne yksinkertaiset faktat, että ne Valtiot, jotka ovat pärjänneet paremmin, ovat harjoittaneet erilaista makrotaloudellista politiikkaa. Me yritämme kuroa eroa kiinni, mutta sitä tehdään tipoittain ikään kuin. Eikä se mielestäni ole tarpeeksi tulevaisuuden kannalta. No sitten Junckerin investointisuunnitelma. Se on hyväksytty vasemmalta oikealle on hyväksytty, että ilman julkista rahaa ei kriisistä päästä, ja se on mielestäni oikein. Kuitenkin on toinen pointti, joka täytyy ottaa tässä esille. Eli seuraava. Mitä täytyy tapahtua ennen kuin alamme ajatella siitä, että tehdään olennaisia muutoksia? Pitääkö joutua niin pahaan jamaan? Ehkä troikka ei ole oikea tapa edetä ja ennen kuin, tai ehkä meidän täytyy tehdä asioita eri tavalla tällä kertaa. Aiden Hayden eh, from Ireland. Sitten edustaja Hayden Irlannista, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilaisuudesta puhua aiheesta. Mielestäni 2020 strategian tarkastus tulee hyvään ajankohtaan. Yksi aspekti, joka liittyy keskusteluun ja joka tarvitsee jokainen huomioon, liittyy alueisiin. Mielestäni on sellainen näkemys olemassa, että tämän päivän strategia on ottanut tällaisen yksikoko, yksikokomallin, eikä tunnusteta alueellisia eroja jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä, mutta on tärkeää kuitenkin estää eriarvoisuutta alueella. Minua hämmästytti aivan erityisesti romanialaisen kollegan kommentit aikaisemmin, kun hän puhui keskitulotasosta Romaniassa verrattuna EU-hun kokonaisuudessaan. Ei ole epäilystäkään siitä, että meillä on alueellisia kysymyksiä EUn kanssa, mutta ki- tätä, tällä, tätä erittävässä määrin tunnustetaan. Olen myös sitä mieltä, että EU, EU 20 strategia tulee täyttämään tavoitteitaan, jos se on tällainen tai se ei onnistu, jos ei se ole kattava, osallistava prosessi, jos otetaan sidosryhmät huomioon ja vahvasti korostetaan siihen kumppanuutta myös. On paljonkin keskusteltu siitä, että strategia ei ole saanut aikaan tuloksia, erityisesti mitä tulee köyhyyteen, ja se seikka, että meillä on enemmän sellaisia ihmisiä, jotka ovat köyhyydessä unionissa kuin strategian alussa, ja mielestäni on erittäin tärkeää, että uudelleen sitoudumme strategiassa köyhyystavoitteeseen. Tämä pitää ottaa vakavissaan EU- ja jäsenvaltioissa. valtioissa mutta loppujen lopuksi, kun me puhutaan köyhyyden tarttumista, niin työllisyyshän tässä on erittäin tärkeässä asemassa. Jos halutaan köyhyyttä vähentää, niin silloin työpaikkojen luonti on paras tapa toimia ja saada aikaan sosiaalista osallistumista, osallisuutta. Ja on tärkeä näkemys tullut esille tässä keskustelussa aikaisemmin ja myös työryhmissä, että meidän pitää tarkastella työpaikkojen laatua, joita luodaan unionissa. Ja sitten sosiaalinen polkumyynti työmarkkinoilla on tärkeä kysymyksensä. Meidän todellakin täytyy, kun tarkastelemme EU 2020 strategiaa, tarkastelemme laadukkaita, laadukkuutta ja kestävyyttä työpaikkojen luonnissa. Ja näin se vaikuttaisi myönteisesti työllisyyslukuihin. Yksi kysymys, joka on tullut esille investointistrategian yhteydessä, on, että, ja joka on hiukan hämmentävää tietoa, nimittäin puheenjohtaja Juncker on myöntänyt itse, että niin sanotut syrjäiset EU-maat, joiden nähdään olevan riski, riskinä investoilla, niitä priorisoitaisiin, mutta kuitenkin keskustelun aikana paljonkin puhuttiin hankkeista, joita valitaan niiden kannattavuuden perusteella. X ja Y ei tässä nyt kyllä sovi yhteen ja siksi EU-strategian täytyy koonoida eri osia. Ja erityisesti kun puhutaan EU 2020 strategioita ja investointistrategiasta, niin silloin EU 2020 strategian pitää olla investointien, investointien ytimessä. Ja kun arvioidaan sitten projekteja, niin silloin pitää ottaa huomioon todellinen sitoumus EU 2020 strategian ja erityisesti kun puhutaan alueesta, näin pitää olla tilanne. Tarvitaan todellinen sitoumus investointistrategioihin syrjäisellä alueella Euroopassa. Ja 2020 strategia ja sitoutuminen työpaikkoihin ja todelliseen työpaikkojen luontiin, sen pitää olla investointisuunnitelman ytimessä. Erityisesti tarvitaan laadukkaita, kestäviä työpaikkoja. Sen täytyy olla avainosassa koko äh, strategiassa. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Figueiredo Portugalista. Olkaa hyvä. Eh, presidente, signora presidente, signores y Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät edustajat. Täällä on nyt todettu, että Eurooppa voi päästä eteenpäin ainoastaan, jos on olemassa luottamusta ja tämä toimii, jos laskut on maksettu. Ja siksi Portugal on pitänyt kiinni omista sitoumuksistaan. Sosiaali- ja työpolitiikkaa ei voida tarkastella pelkästään kustannusnäkökulmasta, vaan on katsottava myös rakenneuudistuksia ja työmarkkinoita, jotta voidaan luoda entistä paremmat sosiaaliset olosuhteet. Portugal on tehnyt mukautuksia uudistanut työmarkkinoita ja julkishallintoa. Emmekä ole joutuneet irtisanomaan julkis, julkiselta sektorilta työntekijöitä, toisin kuin täällä on sanottu, vaan tämä on vaikuttanut myönteisesti esimerkiksi työllisyyteen. Työttömyys oli jossakin vaiheessa jo 18 prosenttia. Ja tällä hetkellä olemme hyvin lähellä vuoden 2008 työttömyystasoa, jolloin joudumme pyytämään kansainvälistä tukea. Tämä luku on edelleen varsin hälyttävä, mutta tärkeää on, että työttömyys on lähtenyt laskuun ja uusia työpaikkoja on saatu luotua. Samalla on pyritty minimoimaan mukauttamisen kielteiset vaikutukset. Nämä toimet olivat välttämättömiä, jotta ketään portugalilaista ei jätettäisi täysin oman onnensa nojaan. Näitä ongelmia ja köyhyyttä vastaan on taisteltava, vaikka tehtävä on lähestulkoon mahdoton. Olemme kuitenkin kantaneet tässä vastuumme. 2020 strategia on hyvin merkittävä myös Portugalin kannalta. Portugalilla on nyt mahdollisuus antaa kestävämpiä sosiaalisia vastauksia. Me voimme lisätä kilpailukykyämme maana ja voimme olla alueellisesti katsottuna tasapainoisempia. Voimme panostaa yrittäjyyteen. Emme enää pelkästään infrastruktuureihin, kuten aikaisemmin tehtiin. Haluamme panostaa myös ammatti, ammatillisen koulutukseen. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia niille, jotka ovat tulossa työmarkkinoille ja jotka jo nyt ovat siellä. Työn julkinen ja yksityinen puoli ovat keskeisessä asemassa, jotta voidaan torjua erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa Jan Samradik Tsekin tasavallasta. Olkaa hyvä paní předsedající dámy a pánové já bych ještě puhemies hyvät naiset herrat kuten edelliset puhujat haluaisin puhua Junckerin investointisuunnitelmasta, josta keskusteltiin aamullakin ja nytkin. 315 miljardia pitäisi saada kokoon, mutta itse asiassa se varsinainen summa on 21 miljardia ja sitten joku 15, joku 15 kerroin vipuvaikutuksilla. Onko se sitten realistista? Onko se toteutettavissa? Meidän suunnitelmamme ovat yhtä kunnianhimoiset esimerkiksi ympäristönsuojelussa. Jos tarkastellaan investointien vaikutuksia ympäristöön, olemme yhtä kunnianhimoisia kuin tuemme uusiutuvia energialähteitä. Samanlaista kunnianhimoa on työ kuluttajien oikeuksien ja työntekijän oikeuksien suojelussa. Ja kaikki nämä kunnianhimoiset toimet vähentävät kilpailukykyämme merkittävästi suhteessa muihin talouksiin, muun muassa Kiinaan. Talouspolitiikkamme perustuvat sellaisiin käsitteisiin, kuten vakaa kasvu tai yleinen oikeus hyvinvointiin. Tänäänkin on kuultu ja aiemminkin vaarallisista näkemyksistä tai vaarallisia näkemyksiä, jotka ovat vanhojen perinteisen vastaisia. Kysymys on siitä, että pitääkö velat maksaa takaisin. Jos se periaate kielletään, niin se voi olla todella vaarallista Euroopan talouden tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Eh, Kiitos, kun komission jäsen Tyson ei pystynyt osallistumaan tähän kokoukseen niin meillä on vielä aikaa jäljellä puheenvuoroille. Joten voimme pitää tällaisen menettelyn ilman puhujalistaa. Onko vielä sellaisia, jotka haluaisivat puheenvuoron? Sana on vapaa. Osoitatte vain merkillä, että haluatte puheenvuoron. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira, olkaa hyvä. Thank you very much. I... Kiitoksia. Mielestäni tämä keskustelu, jota käymme, on hyvin tärkeää, relevanttia, mutta mielestäni meidän pitäisi olla varovaisia, kun käytetään sanoja. Ja kiinnittäisin huomiota tähän, koska kriisin aikana ja kriisin jälkeen olemme toistuvasti käyttäneet sanoja, kuten rakenteelliset uudistukset tai kasvuystävällinen sopeutus, ka- kasvu- ja työpaikka, sopeutustrategia ja Agenda 2020 ilman, että todella puhumme näiden käsitteiden sisällöstä. Jos me todellakin haluamme käydä vuoropuhelua, meidän pitäisi puhua selvästi ja sanoa, mitä jokaisella sanalla tarkoitamme. Tällä hetkellä, kun puhutaan Eurooppa 2020 strategiasta, varsin usein puhumme jonkinlaisesta toiveajattelusta, koska maat, jotka tarvitsevat joiden täytyy enemmän tällaisia investointeja tehdä, jotta edistäisivät kasvua, lähentymistä, pääsisivät kriisistä ulos. Ne eivät saa liikkumavaraa, mitä tulee talousarvioon, jotta voisivat sitten investoida juuri näihin asioihin. Ja nyt tapahtuukin niin, että me vain puhumme 2020 strategiasta, kasvuystävällisistä sopeutuksista ja todellisessa maailmassa en mä jätä mitään liikkumavaraa sopeutuksille maissa, jotka, jotka tarvitsisivat tätä. Ja yksi asia, johon pitäisi tarttua, on olla hyvin varovainen, kun puhumme maakohtaisista suosituksista. Kun komissio puhuu kansallisten parlamenttien kanssa tai Euroopan parlamentin kanssa, tällaisten suositusten sisältö, kaikki mitä sanomme toiveajatteluna, niin sillä on kuitenkin jonkinlainen todellisuus, joka sitä vastaa, ja se voidaan esittää lukuina. Jos jäsenvaltiot sopeuttavat vajetta ja leikkaavat yleisesti investointikykyä, jos leikkaa tieteestä ja teknologiasta niiden investoinneista, jos leikkaa puhtaan energiainvestoinneista, jos leikkaa koulutuksesta, jos leikkaa äh, kaikkialla, niin tätä ei voida jatkaa niin, että sanotaan, että haluamme tehdä sopeutuksia perustuen 2020 strategiaan. Jos haluamme vakavissamme olla, kun näistä asioista puhutaan, meidän pitää olla varovaisina sanojen kanssa, joita käytämme, eikä hyväksyä jotakin, mitä voidaan tulkita eri tavoin eri puhujien kohdalla. Ja tämä on tällainen kommentti, jonka haluaisin jättää tulevia keskusteluita varten, koska Pitää ymmärtää tarkasti, mistä puhumme ja mikä on käytännössä sitten liikkumavara, joka jäljellä on budjetin kannalta katsottu sen jälkeen, kun sopeutuksia on tehty maissa missä maiden ne pystyvät enää tällaisiin investointeihin. Ja toisaalta, kun puhutaan uudesta Junckerin investointisuunnitelmasta, aiommeko stimuloida lähentymistä maiden kesken tätä kautta ja onko siellä joku tekijä, joka auttaa vähiten kehittyneitä alueita, jotta ne saisivat muut kiinni, vai keskitytäänkö tässä vain vähiten riskialttiisiin hankkeisiin vähiten riskialttiissa maissa. Ja sitten lopputuloksena on vieläkin vai erilaisempi taloudellinen kartta maiden kesken. Kiitoksia, että sain tämän kommentin esittää. Thank you. Uh, there were... Kiitos. Ei ollut muita halukkaita puheenvuoroon? Ei kun kyllä. Herra 99 siellä. Karol Fidler, uh, Czech Republic, uh, Chamber of Deputies, Czech Parliament. Tsekin tasavallasta. Halusin reagoida asiaan, joka on tullut tänään usean otteeseen esille. Täällä on useasti todettu, että kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa kasvamistaan. Ja investoinnit, niillä on tarkoitus luoda uusia työpaikkoja, mutta viimeisimmät tilastot osoittavat, että vaikka ihmisillä olisi työpaikka, he eivät pääse pois köyhyydestä ja tämä on tulevaisuutemme kannalta huono uutinen. Investointisuunnitelmalla halutaan edistää kasvua ja työpaikkoja, saada aikaan kasvua, mutta tämä ei kuitenkaan ratkaise, jos tämä ei ratkaise mainitsemani köyhyyskuiluongelmaa, johtaa siihen, että ensimmäinen ongelma saadaan ratkaistua, mutta rikkaiden ja köyhien välinen kuilu jatkaa kasvamistaan. Ei riitä, että pystymme elvyttämään taloutta – samansuhdanteet nousemaan, jos emme pysty takaamaan tiettyä elintasoa ihmisille. Minä en ole ainut, joka näin sanoo, vaan monet muutkin ovat tämän tuoneet esiin. Eli talouskasvun aikaansaaminen on tärkeää, mutta se ei ratkaise vielä muita ongelmia. Kiitos. Nyt on ollut pitkä ja mielenkiintoinen keskustelupäivä. Kiitän teitä kaikkia osallistumisesta. Nyt puheenvuoron saa herra Gualtieri, joka on Ekon valiokunnan puheenjohtaja. Hän esittää nyt loppuhuomionsa siitä, mitä nyt päivän aikana on keskusteltu. Olkaa hyvä, Roberto. Kiitos. Marita. Todellakin meillä oli hyvin hedelmällinen ensimmäinen päivä parlamenttien välisissä keskusteluissa – nyt varmaankin pystymme, har, siis pystymme harkitsemaan sitä, että voidaan saattaa tämä metodologinen keskustelu loppuun asti siitä, että miksi parlamentin välistä yhteistyötä tarvitaan, miten se pitäisi toimia, mitä sillä voidaan tehdä ja mitä ei. Ja todellakin keskittyä sisältöön, tähän aiheeseen, josta päätettiin keskustella tänään. Ja aihe tai aiheita ovat olennaisia ja liittyvät toisiinsa. Ohjausjakso, hallintakehys ja EU 2020 strategia. No jos ajatellaan komission ehdottamaa talousstrategiaa, onko se oikea? Ja toiseksi, onko se johdonmukainen pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa? Ja täytyykö arvioida uudelleen sitä ottaen huomioon nykytilanne. Pitääkö siis pitkän aikavälin tavoitteita arvioida uudelleen EU 2020 strategiassa? Ja sitten viimeksi, ovatko välineemme, hallinnon väli, hallintavälineet, asianmukaiset, jotta voitaisiin aikaan saada tehokasta talouspolitiikkaa? Että saataisiin sitä, mistä Juncker sanoi käsitteen economic government – Ainakin näin hän esitteli komission. Eli nämä ovat hyvin olennaisia asioita ja hyvin vahvasti ne liittyvät toisiinsa. Ja mielestäni emme ole täällä sen vuoksi, että meillä olisi sama näkemys kaikesta, joten selkeästikin meillä on monista asioista eri näkemyksiä. Mutta tietysti on vaikea olla eri näkemyksiä tosiasioista, ja jotkut luvut ja tosiasiat ovat hyvin selkeitä. Joitakin tosiasioita tuli esille Kataisen puheessa. Emme täytä monia EU 2020 strategian tavoitteista. Nimittäin työllisyyden alalla, tutkimuksessa, tuotekehittelyssä, köyhyyden torjunnassa – Eli näitä tavoitteita ei saavuteta. Toiseksi, ei tarvitse palauttaa mieliin lukuja työttömyydestä, investointivajeista. Nehän komissio on ottanut esille 15 prosenttia investoinnit vähenneet 2008-2014. Tiedämme, että miten surullinen on vertailu työttömyysasteen kanssa, jos verrataan Japania ja Yhdysvaltoihin. Ja tiedämme myös, että BKTn kehityksessä on ollut kehitys globaalin kriisin jälkeen, niin nähdään, että ollaan oltu rinnakkain Yhdysvaltain kanssa 2011 vuoteen asti ja sitten tuleekin eroa. Eli tuli toinen taantuma meillä. Ja sitten kun meillä alkaa olla eri näkemyksiä, niin jotkut meistä. Ja nämä erot johtavat oikeastaan siihen johtopäätökseen, että ei ole ollut oikea politiikka miksi käytössä 2011 vuoden jälkeen. Eli on alettu erot, er, erota tästä. Eli mitä, mitkä elementit sitten politiikka välineistä eivät ole asianmukaisia, sitä emme ole yhtä mieltä, mutta nyt ei voida kyllä kieltää sitä, että tulos oli huono, tavoitteita ei saavutettu, eli täytyy arvioida uudelleen politiikan keinovalikoimaa. Tätä komissio yrittää tehdä. Ja nyt sitten parlamentin jäsenen meidän pitäisi ennen kaikkea olla tietoisia siitä, mitä Juncker meille sanoi. Hän tuli tänne ja sanoi, en halua puhua hallinnoinnista. Mitä governance on? Minä puhun käsitteellä government. Me olemme economic government. Ja meidän täytyisi yrittää puhua asioista yksinkertaisesti, ja sitä hän yrittikin. Ja hän sitten esitteli talouspolitiikan strategian, sisehdotuksen. Ja nyt me parlamentin jäseninä joudumme analysoimaan ehdotusta ja reagoimaan siihen. Ehdotus on yksinkertainen, täytyy sanoa. Ja todellakin mielestäni siinä otetaan mukaan muutos verrattuna aiempaan. Onko muutos sitten tarpeeksi, onko se asianmukainen vai ei, mutta joka tapauksessa nyt edessämme on Komissio on seurannut eri tavalla kuin aiemmin. Se tulee tänne ja sanoo, että me olemme government ja teemme talouspolitiikkaehdotuksen. Siis tämä kuuluisa triangeli. Ensinnäkin investointisuunnitelma, jota me pidämme prioriteettina, tai siis investointien puutetta pidämme prioriteettina, ja siihen vastaamista. Ja toiseksi täytyy nopeuttaa rakenneuudistuksia, ja sitten täytyy harjoittaa kasvuystävällisempää valtiontalouksien vakauttamista sekä rakenneuudistusten mielessä että finanssipolitiikan vakauttamisessa. Niin molemmissa tulee esiin nyt sosiaalinen ulottuvuus, jonka myötä se tunnustetaan se, että ei ole tähän asti pystytty ottamaan huomioon tarpeeksi sosiaalista ulottuvuutta, kun Euro- Euroopan unionin talouspolitiikka on toteutettu. Eli tässä on nyt politiikkaehdotus käsillä. jossa näyttää olevan sen verran johdonmukaisuutta, että se voidaan kuvata muutamalla rivillä, mikä onkin mielestäni politiikan linjalle edellytys. Jos siihen tarvittaisiin kymmenen sivun kuvaus, niin se ei ole mikään politiikan linja. Jos se voidaan jos siitä voidaan tehdä yhteenveto kolmennosan, niin sitten siinä ehkä on jotain. Siitä sitten voidaan tietysti olla eri mieltä tai samaa mieltä. Joten minä näen positiivisesti tämän kehityskulun. Ja nyt ihan lyhyesti sitten sen perusteella, mitä kuulin ja mitä keskusteltiin tänään, niin esittää jotenkin kommentteja näistä kolmesta osatekijästä tässä triangelissa ja miten voimme tehdä yhteistyötä, jotta strategia olisi tehokkaampi. Tässä me on nimittäin. Se ei ole pelkästään, että kommentoimme. Emme ole pelkkiä tarkkailijoita. Emme ole journalisteja tai taloustieteilijöitä, olemme parlamentin jäseniä. Parlamentaarikkoja meillä on oma suvereni roolimme ja mielestäni roolimme ja ehkä varmaan enemmistö meistä on samaa mieltä, että meidän roolimme on nyt tässä strategia toimimaan niin, että se olisi tehokkaampi ja johdonmukaisempi. Niin johdonmukainen ja tehokas kuin mahdollista tietysti voimme myös yrittää ehdottaa vaihtoehtoisia strategioita äänestäjillemme tulevissa vaaleissa. Mitä voimme tehdä, jotta strategia voitaisiin yrittää saada toimimaan? Ensimmäinen osa triangelista on investointisuunnitelma ja siitä keskustelemme huomenna, joten en sano siitä li- nyt etukäteen liikaa. Mutta näin selkeästi kaksi osatekijää, joissa pitäisi tehdä yhteistyötä, kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti. Me olemme vastuussa rahaston perustavasta asetuksesta ja todellakin pitäisi yrittää vahvistaa demokraattista tilivelvollisuutta suunnitelmassa. Se on todellakin osatekijä. Marita Olskukin kanssa, kaikki jäsenen kanssa pyri, voimme tehdä sitoumuksen siitä, että saadaan tilivelvollisemmaksi tämä suunnitelma. Ja tietysti myös käsitellään toista arkaluontoista asiaa, joka on maantieteellinen tasapuolisuus, tasapaino. Se on monimutkaista, koska ei voi olla suunnitelmaa, joka jakaa investoinnit kaavalla maakohtaisesti, mutta samaan aikaan täytyy yrittää varmistaa, että saavutettaisiin maantieteellinen tasapaino tietysti niin, että prioriteetin saavat todelliset yleiseurooppalaiset investoinnit. Ja tällainen järjestely tekisi todennäköisemmäksi sen, että jäsenvaltiot lähtevät vahvasti mukaan rahastoon. Se ensimmäinen asia, jota voimme, jonka voimme luvata, että yritämme tehdä, että saadaan tilivelvollisuutta ja tasapainottaa suunnitelmaa EU-tasolla. Toisaalta pyydämme, että kerrotte hallituksillenne, että investoitte. Että todellakin saadaan investointisuunnitelmasta ei pelkästään sellainen, joka perustuu vipuvaikutukseen, että saadaan käyttöön lisää budjettirahaa. Tietysti täytyy keskustella siitä, että mistä se tulee, se on tietysti enemmän budjettivaliokunnan asia, mutta, mutta myöskin, että tulisi kansallista rahaa, erityisesti ottaen huomioon sen, että nyt näitä rahoja ei lasketa vajeeseen ja se on suuri parannus. Eli tällaista keskustelua olisi hyödyllistä käydä huomenna, että miten konkreettisesti voimme parantaa tätä suunnitelmaa. Sitten toinen osatekijä. Tiedän, että se on vaikeampi saada siitä täysi yhteisymmärrys keskenämme on kasvuystävällinen valtiotalouden vakauttaminen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yksi asia on tärkeä tunnustaa. Eli että jos vakauttaminen ei ole kasvuystävällistä, niin ei sitä tapahdu lopulta. Ja sitten vaje ja velka kasvaa. Tämä konsepti on olennainen, mutta Elisa Ferreira on oikeassa, kun hän muistuttaa meitä siitä, että tämän kaavan tunnemme hyvin. Eli ongelma siitä, että voimmeko nyt ehkä ensimmäistä kertaa toteuttaa todellista kasvuystävällistä vakauttamista. Tässä näen tärkeitä uutisia tiedonannossa joustavuudesta. Parempi mukautuminen sykliin. Siis on vaikea olla näkemättä, että on ollut myötäsyklisyyden elementti euroalueen finanssiasemassa viime vuosina ja nyt syklin vastaisuutta täytyy ottaa mukaan. Ja se on osa sääntöä, koska on tärkeää muistuttaa, että tiedonanto joustavuudesta ei muuta sääntöä. Yritetään vain löytää tapa toteuttaa se, mikä säännöissä jo on. Ja nyt vastatakseni liittopäivien kollegolle, joka varoitti, että ei rikota sääntöjä, niin että jos ei noudateta sääntöjä, se on myös sääntöjen rikkomista, koska jos sanotaan, että jos meillä on sääntö, jonka mukaan jos on rakenneuudistus, niin sitten väliaikaisesti voidaan sallia keskipitkän aikavälin tavoitteesta poikkeaminen, jotta rakenneuudistus voidaan toteuttaa. Ja jos tätä artikla 5 sitten sovelleta asetuksessa, jota ei ole ikinä no, so- sovellettu, niin ehkäpä silloin rikomisääntöä koska tämä artikla on otettu lakiin ja sitä pitäisi käyttää. Pidämme hyvänä sitä, että lopultakin komissio ehkäpä yrittää nyt sitten noudattaa sääntöä täysimääräisesti eikä unohda osaa säännöistä, jotta siis ei tätä matriksia automaattisesti mekaanisesti noudatettaisi, vaan että olisi talouspolitiikan hallinnointia, kuten Juncker oikein sanoi. Eli nämä kaksi osatekijää, siis syklin toteuttaminen, joustavuustiedonannossa uusi lauseke, sitten rakenneuudistukset ovat itse asiassa tuotu sinne, jotta meillä voisi olla tämä kasvuystävällinen vasta- budjettien vakauttaminen. Tietysti on avoimiakin asioita, olen samaa mieltä kollegoiden kanssa että miksi investointilauseketta ei tähän oikaisevaan osaan sovelleta. Ehkä seuraava vaihe on sitten investointilausekkeen soveltaminen tähän oikaisevaan osaan. Ja soveltaa sitä useampiin maihin eikä vain osaan niistä. Ja tietysti on hyvin tärkeää myös se, että miten sääntö toteutetaan, että todellakin voidaan rohkaista tuottavia investointeja ja auttaa myös budjettien konfigurointia seuraaville vuosille tai ensi vuodelle kansalliset budjetit niin, että todellakin käytetään tätä lausiketta hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta kansalliset budjetit keskittyisivät investointeihin ja samaan aikaan pystyttäisiin saavuttamaan tavoite finanssipoliittisesta vastuullisuudesta. Ja sitten lopulta rakenneuudistusten elementti. Mielestäni tiedonanto avaa mahdollisuuden välttää se riski, joka meillä oli, tämä käsite sopimuksista, idea, että eri ongelmat ratkaistaan oikealla omistajuuden ja lähentymisen sopivalla tasapainolla niin, että olettaisiin jollain tavalla ohitettu parlamentaarinen luottavuus. Siis lähentymistä tarvitaan, konvergenssia, siis Sarasinon ehdotus on hyvä. Olemme monesta samaa mieltä siitä, että miten maakohtaiset suositukset voidaan tehdä samalla sitovammiksi, mutta myös demokraattisimmiksi. Ja niitä tehdään selkeä toimivalta ero Euroopan ja kansallisen tason välillä. Niin demokratia, parlamentin legitimiteetti, uudistuksissa on olennainen osatekijä, jotta saadaan aikaan oikea tasapaino lähentymisen ja talouspolitiikan koordinoinnin välillä, jota toisaalta todella tarvitaan, mutta toisaalta sitten myös se välillä, että suojataan omistajuus, koska ilman tätä niin sanottua ownershipia ei ole näitä uudistuksia. Tietysti sitten on keskustelu siitä, että mitä rakennetuskysymykset ovat. Se on tärkeä keskustelu. Pidän hyvänä sitä, että joustavuustiedonannossa laajennetaan tätä konseptia. Työllisyysuudistus, sitä pidetään nyt ei pelkästään uudistuksena, jonka kautta voidaan säästää rahaa budjeteissa, joten keskustelu siitä, että mitä rakenneuudistukset ovat, niin se on myös hyvin tärkeä keskustelu ja ehkä pitäisi siihen keskittyä myös tulevaisuudessa. Ja sitten lopuksi nyt todellakin johtopäätökset. Mielestäni kuultiin monia hyödyllisiä kommentteja siitä, että miten tämä koko keskustelu voidaan yhdistää siis siihen välineeseen, joka meillä on, ja sitten talouden, talouspolitiikan strategia, jota noudatamme, niin näihin pitkän aikavälin strategioihin, 2020 strategia. Olen samaa mieltä monista ehdotuksista, joita senaattori Gurrieri teki siitä, että miten EU 2020 strategia ja sitten tämä tosiasiallinen ohjausjakso jakso voidaan yhdistää, pitää välttää se, että ne eivät ole täysin erillään. Se tietysti tarkoittaa, että täytyy miettiä sisältöä ja hallinnointia ja monia osatekijöitä ja henkilökohtaisesti pidän viisaana, että komissio on hidastanut strategian arviointia, muuten se olisi pelkkää byrokratiaa. Nyt on alussa uusi talouspolitiikkainen strategia. Toivottavasti se nyt ei estä talouden elpymistä toiseen kertaan. Nyt täytyy keskittyä strategian toimeenpanoon ja uudelleenmuotoilemiseen uudelleenmuotoileminen 2020 strategian uudelleenmuotoilta voitaisiin tämän työn perusteella saavuttaa paremmin, joten mielestäni oli hyvin hedelmällinen keskustelu. Kiitos teille kaikille osallistumisesta, puheenvuoroista. Tänään illalla meillä on komissiojäsen Moskovici, joka tulee illallisellemme kello seitsemän. Tietysti Martin Schulz, sitten Latvian parlamentin puhemies ja huomenna sitten artikla 13 konferenssin puitteissa, mutta kuitenkin parlamentaarisen viikon laajemmissa puitteissa meillä on sitten toinen parlamenttien välinen kokous, jossa keskitytään muihin hyvin tärkeisiin asioihin. Joten kiitos osallistumisesta. Tapaamme illallisella ja sitten huomenna toinen kokouspäivä. Kiitos.